puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa kokoukseen. Sähköpostitse olette saaneet 17 kuluvaa kuukautta esityslistä luonnokseen. Varmasti olette siihen voineet tutustua. Se on myöskin ollut netissä löydet, ö, tarkasteltavana. Ensimmäinen kohta, johon halusin nyt puuttua, on kokous, joka järjestettiin 24. päivä kuluvaa kuuta, eli viime torstaina. Itse koordinaattoreiden ja neuvoston edustajan kanssa olin paikalla tuossa kokouksessa ja kokous oli aika hyödyllinen ja tärkeäkin, koska me onnistuimme järjestämään kokouksen neuvoston kanssa. Se oli yksi hyvistä asioista ja sen lisäksi vielä kokouksen aikana puhuttiin monistakin asioista ja mietimme sitä, onko kyseessä muodollinen vai epämuodollinen kokous. Todettiin, että se oli muodollinen kokous, koska meidän käsityksemme mukaan epämuodolliset, epäviralliset kokoukset käydään jossain muualla, pizzerioissa ja ravintoloissa, Euroopan parlamentissa. Mutta niin kuin sanottu, tuossa yhteydessä hieman erikoisin tavoin kylläkin Saatiin vastaus neuvostolta. No sitten on tietysti miettivä sitä, millä tavoin he vastasivat, mutta joka tapauksessa he vastasivat Euroopan parlamentin pyyntöön. Toimintatapa oli toden totta aika erikoislaatuinen, koska vastaus tuli julkaistuna nettivastauksena. Tämä on mielestäni tärkeä asia. Ja, ja siinä yhteydessä neuvosto useampa otteeseen, erityisesti Ruotsin suurlähettilän kautta ja varapääsihteerin kautta, totesi, etteivät he pysty sitoutumaan muodollisen tiedon välityksen Euroopan parlamentin kanssa. He kylläkin totesivat monta kertaa olevansa valmiita käymään yhteistyötä komission kanssa ja antamaan lisäselvityksiä, mutta se oli samantyyppinen tilaisuus kuin viimeksikin. Mutta jos aikaisemmin tilanne oli aika lailla jähmettynyt, niin nyt sitten päästiin hieman eteenpäin. Saimme siis vastauksen neuvostolta vihdoinkin. Muutoin tilanne olisi ollut poliittisesti aika ikävä ja, ja jumiutunut, jolle toiveisimme olisi vastattu. Sitten toinen asia, jonka haluan tässä tuoda tietoon, liittyy niin ikään tapaamiseen, joka järjestettiin koordinaattoreiden parissa. Itsekin olin siellä. Ja siinä yhteydessä sovittiin siitä, että tämän viikon, tälle viikolle ajateltu vastuuvapauden myöntäminen 2007 vuodelle siirrettäisiin eteenpäin, jotta neuvostolta saatuja vastauksia pystyttäisiin tutkimaan. Tämä ei siis koske pelkästään mietinnön esittelijää, vaan, vaan myöskin kaikkia meitä muita. Ja, ja se käytännössä tarkoitti sitä, että aikaa päätöksentekoon tarvittiin hieman enemmän. Oikeudellisesti asiaa tarkastettiin koordinaattoreiden kokouksessa ja sihteeristökin tutki asiaa ja saatiin selville, että oikeudellisesti ottaen se oli ihan sopiva menettely te olette nyt saaneet aikatauluehdotuksen, josta pitäisi nyt sitten käydä keskustelua ja päästä yhteisymmärrykseen. Ja puhun nyt edelleenkin tietysti tuosta äsken mainitusta 2007 vuoden vastuuvapauden antamisesta, myöntämisestä ja sitten Sonnella tästä asiasta. <clears throat> Tack er Kiitos puheenjohtaja. Ihan pitää paikkansa, mitä puheenjohtaja äsken sanoi. Eli edellisen kokouksen jälkeen tilanne on muuttunut merkittävästi. Olen puheenjohtajan kanssa aivan yhtä mieltä siitä, että muutokset ovat olleet myönteisiä. Ja niihin on päästy vain ja ainoastaan sen vuoksi, että tämä valiokunta on ollut jämäkkä ja jämpti vaatimuks- vaatiessaan menettelyä, menettelyä, joka on avoimempi ja ö, enemmän ö, vaihtoehtoja ö, tarjoava koskien tilejä ennen niiden hyväksymistä. Uusilla jäsenillä tiedoksi sen, sen verran, että 23. huhtikuuta me epäsimme neuvostolta vastuuvapauden johtuen nimenomaan siitä, että kysymyksiimme ei ollut vastattu riittävästi, riittävässä määrin. Ja myöskin sen vuoksi, että neuvosto ei, tullut, ei ollut mm, valmis neuvottelemaan kanssamme riittävästi ja neuvoston äh, kanta äh, syyskuulta äh, edellytti edelleen muodollista palaveria. Mutta tilanne nyt sitten, niin kuin sanottu, on muuttunut, kuten puheenjohtaja totesi. Kuten viime, viime viikolla totesimme, meillä oli koordinaattorein ja neuvoston edustajien yhteispalaveri, mikä on, oli sekin merkittävä edistysaskel. Sen vuoksi tämän päivän listalla oleva mietintö ei ole enää aivan ajankohtainen johtuen parlamentin omasta työrytmistä ja myöskin tietysti käännös, käännöstarpeesta ja sen vaatimasta ajasta, niin me olemme nyt hiukan ikään kuin tässä vanhan asian päällä istumassa. Me Eh, tästä eh, odot, odot, odottelemme eh, uutta versiota, niinpä ehdotamme, että tämä siirretään kokonaan täysistunnon lokakuiselta listalta marraskuulle ja itse sitten hyväksymme tämän lokakuisessa kokouksessamme. Tämä täytyy tietysti virallisesti, virallis, virallisen kirjeenvaihdon kautta käydä sitten parlamentin, puhemiehen siunauksella huomenna esittelen uuden luonnoksen uudeksi mietinnöksi ja olen valmi, valmis sen sitten lähettämään myöskin varjoesittelijöille välittömien kommenttien toivossa. Näin sitten saisimme ylläpidetyksi tämän lähes sataprosenttisen yksimielisyyden yllä tämän prosessin alkamisesta alkaen tai siis se, mikä on nyt ollut voimassa tässä tämä konsensusalusta pitäen. Mitkä sitten tulevat olemaan mietintöni punain, punaiset langat tai nämä johtoajatukset? Me tietenkin olemme hyvin tyytyväisiä ensinnäkin siihen, että neuvosto on suvainnut vastata kysymyksiimme loppujen viimeksi. Ja tämä myönteinen käänne tietysti sitten on hyödynnettävä tässä tilanteessa. Toisaalta meidän pitää kuitenkin edelleen pitäytyä siihen, mitä mietinnössämme tähänkin asti olemme todenneet, eli että parlamentin ja neuvoston suhteet on normalisoitava, mitä tulee vuosittaisten tilien hyväksymiseen Eli että neuvoston on sitten jatkossa tulevaisuudessa toimitettava samanlainen vuosikertomus kuin muiltakin, muiltakin toimielimiltä perinteisesti on vaadittu parlamentin tutkittavaksi. Eli on vastattava meidän kysymyksiimme, kirjallisiin kysymyksiin, jotka on valiokunnasta lähetetty ja tietenkin sitten myöskin neuvostosta on oltava valmiutta tulla tän, tentattavaksi siinä vaiheessa, kun tiliä vastuuvapautta käsitellään. Ei tällä sinänsä ole näiden muodollisuuksien kanssa mitään tekemistä, mutta että jotta todella voisimme nyt sitten tänä vuonna myöntää tämän tilien vastuuvapauden, tässä yhteydessä on, on sitten meillä syytä myöskin sitten painottaa sitä, mitä jatko, tulevaisuudelta odotamme. Eli tämä ovat, nämä olisi, ovat ne mietintöni pääpiirteet, josta, josta sitten saatte tällaisen luonnosversion eteen huomenna. Mitä sitten tulee itse neuvoston antamiin, meillä antamiin vastauksiin me olemme niitä tutkiskelleet. Siellä on tukku hyviä vastauksia, mutta täytyy kyllä sanoa, että, eipä siellä, että onpa sieltä löydettävissä vähän heivereisempääkin tavaraa. ongelmana on, on se, että, että tässä tämmöisen ny, ny, nykymenettelyn puitteissa me emme, emme voi näin edetä näillä nykyisillä eväillä. Nyt voimme sitten, tietysti voimme tämän vastuvapauden myöntää, ja tässä mietinnössä me voimme vain sitten kiinnittää huomiota tällaisiin harmaisiin alueisiin, epä, epäselviin seikkoihin, jotka sitten jatkossa, jatkossa sitten toivottavasti korjataan. Sinänsä ne eivät sitten 2008 vuoden tuloja tai tilien vastuuvapauden myöntämiseen vaikuta noin virallisesti mitään. Muuten toki on aika ristiriitaisia arvioita neuvoston toiminnasta noin taloudenpidonkin alalla, mutta ainakin minun näkemykseni on se, että, että, että neuvoston neuvostosta, neuvostosta ei vastustettu vastausten julkaisemista, julkistamista. Eli siellä ei sitä, se, tämä ei, tätä päätöstä ei mikään järeä kädenvääntö edeltänyt. Näin tässä vaiheessa voidaan todeta, että neuvosto on taas ottanut yhden askeleen eteenpäin avoimuuden tiellä. Ja siitä, on, siitä ne neuvostolle kuuluvat kiitokset. Toki se on meidän työmme tulosta sekin. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. Kiitos. Esittelijä viittasi hienosti asiaan. Tällähän ei ole tarkoitus käsitellä tämän laajemmin asiaa. Eli kolmas neljäs päivä marraskuuta järjestetään äänestys ja 26. marraskuuta sitten täysistunto käsittely, niin kuin koordinaattoreiden kokouksessa sovittiin. No niin, sitten päivän on toinen kohta. Nämä pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 20. heinäkuuta 2009 ja 20. heinäkuuta 2009. Te olette jo saaneet tämän käyttöön tulkkaukseen liittyen sen verran, että bulgarian kielen tulkkausta ei ole tänään saatavilla, mutta huomenna kyllä se on järjestyksessä. Turskin kannattaa enää käyttää aikaa näihin ilmoitusasioihin. Olette varmaan lukeneet ne, mitä tulee webstreaming kysymykseen. Sehän tiedätte, että kokous televisioidaan. Sitten tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely. Tähän liittyen aivan lyhyesti pari sanaa. Kyse oli aivan äh, äärimmäisen tiukasta keskustelusta, jota käytiin äh, tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa viime päivinä. Käytiin läpi äh, joitakin asioita, jotka saattoivat minut näkemään asiat aivan oudossa valossa, ikään kuin haluttaisiin ainoastaan pureutua, miten voisi sanoa, pintapuolisen, eikä asioiden sisältöä lainkaan varsinaisesti haluttu käydä läpi. No, Itse vuosikertomus esitellään 10.11. tiistaina. Teillä on myöskin tarjolla sihteeristössä aikataulu ehdotus, jossa on otettu huomioon tupla vaatimukset. Ensinnäkin meidän tarpeemme saada aikaiseksi syvällisempää keskustelua vuosikertomuksesta. Meidän pitäisi myöskin pystyä esittämään kysymyksiä ja saada lisävalaistusta tilintarkastustuomioistuimen kokoonpanosta. Sitten toinen toisarvoinen seikka, mutta tilintarkastustuomio pistää tätä äärimmäisen tärkeänä. He aikovat julkistaa lehdistölle heidän oman työnsä tulokset. Sitten vielä seuraava asia. Vuosikertomus julkaistaan edellisenä päivänä, eli 9.11. lounasaikaan. Ja perjantaina aiotaan esittelijälle ja puheenjohtajalle ainoastaan antaa kopiot. Pitäkää mielessä nuo päivämäärät, koska joka tapauksessa ainakin tiistaina sitten on mahdollisuus omata jonkunlainen käsitys tilanteesta ja asiasta. Meidän ja tilintarkastustuomioistuimen kantojen välillä oli hieman eri, erimielisyyttä, nimittäin siitä, josko kokous oli syytä järjestää avoimin ovi vai suljetuin me pidimme tärkeänä pitää avoita kokousta ja kokousta avoimin ovin, koska viimeisessä kirjeessä – jonka saimme tilitarkastustuomioistuimen presidentiltä, ei mitään vastustusta ilmennyt, joten toivomme, että tämä asia jatkossa myöskin saadaan läpi. Sitten erityissuhteet tilintarkastustuomioistuimen suuntaan ja Jaasin vuosi kokoussa. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, kuten myöskin se, että pitäisi nyt huomenna muistaa tuoda äänestyskortit mukaan, kun meillä on äänestyksiä. Kohta neljä, koordinaattoreiden suosituksen hyväksyminen. 10.9. Äh, tänä vuonna siis pidettiin viimeinen koordinaattoreiden kokous. Varmasti kaikki olette nämä nooti lukeneet, mutta siihen liittyy yksi aika tärkeä asia, josta käytiin keskustelua 10. syyskuuta järjestettyyn kokouksen alkupuolella. Nimittäin kyse oli sitoutumattomien meppien osallistumisesta, osallistuminen kokouksiin ja nimenomaan koordinaattoreiden kokouksen puheenjohtajien kokouksessa käsiteltiin asiaa, pöytäkirjoja ei vielä ole olemassa, mutta joka tapauksessa todettiin, että koordinaattoritten kokoukseen ei voi osallistua sitoutumattomia jäseniä, paitsi poikkeuksellisesti joidenkin erityismenettelyjen puitteissa – jos jäsen on sitä mieltä, että koordinaattoreiden kokouksiin osallistuminen jollakin tavoin täydentäisi toimintaa. Tätä on käsitelty myöskin perussopimusvaliokunnassa. Puheenjohtajan kokouksissa suurin osa toi esiin Niin, nyt puheenjohtaja sanoikin puhuvansa koordinaattoreiden kokouksesta – Eli koordinaattoreiden kokouksessa suurin osa paikalla olleista piti ö, tätä periaatetta hyvänä. Eli sitoutumattomat eivät siis voisi osallistua koordinaattoreiden kokoukseen. Lopulta päätös oli yksimielinen. Ja kun kerran kyse on noin arkaluotoisesta kysymyksestä – päätettiin ottaa asia vielä käsittelyyn täällä meidän valiokuntakokouksessamme, jotta asia saataisiin selvitetyksi. Kävin asiaa läpi myöskin sihteeristön kanssa sen jälkeen, kun koordinaattoreiden kokouksessa asia jo päätettiin. Minun mielestäni mitään poikkeuksia ei voida sinänsä hyväksyä, mutta jonkunlainen ratkaisu pitäisi saada aikaiseksi ainakin sillä tavoin, että he saisivat tietoa siitä, mitä koordinaattoreiden kokouksessa tapahtuu. Jos joku sitoutumattomista jäsenistä – haluaa koordinaattoreiden kokouksen esityslista, niin, niin se ne laatuun. Jolle ei pysty kokoukseen osallistumaan, niin voi ainakin tutustua siihen, mitä siellä käsitellään. Ja sitten voisi myös ottaa kantaa jollakin tavoin tällaista kautta. On siis selvä, että myöskin sitoutumattomat jäsenet saavat tietoa saman tapaan kuin kaikki muutkin jäsenet valiokunnassa. Tästä päästiin sopuratkaisuun, mutta haluaako täällä nyt joku tuoda esiin mahdollisesti poikkeavan kantansa tähän, koska haluan, että saamme tästä selkeän päätöksen aikaiseksi? President, ich bin dagegen, dass der Haushaltskontrollaus... Minä vastustan sitä, että valiokunta täällä luo omia sääntöjä, koska parlamentilla on jo omat sääntönsä, jonka mukaan sitoutumattomat ryhmät, jotka eivät kuulu ryhmiin, eivät voi olla mukana koordinaattorin kokouksessa. Koska muutoinhan he, heidän asemansa oli parempi kuin kaikilla muilla. Ja sihteeristö on kuitenkin edustettuna täällä. Jos on ilman ryhmää, niin silloin on ilman ryhmää. Ei se voi olla edustettuna koordinaattorikokous omalta oma ryhmäni osalta. Totean, että me emme voi hyväksyä tällaista menettelyä. Mielellään tiedä voidaan lähettää ryhmättömille edustajille koordinaattorikokouksen esitysistä, mutta parlamentin sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että sihteeristön kautta näiden sitoutumattomien ääni täällä tulisi kuulvin koordinaattorikokouksessa. Toteaisin, että ryhmän sihteeristö tekee työtä meidän kaikkien puolesta. Ja mikäli ei ole mukana koordinaattorikokouksessa, niin silloin ei ole mukana. Mikäli tässä käytetään sihteeristöä hyväksi ja sitten saadaan oma ääni kuuluviin, niin en minä tällaista hyväksyä. Minä haluaisin vahvasti puhua tällaista vastaan. Mielellään he voivat saada kyllä koordinaattorikokouksen esityslistan, ei siinä ole mitään. Mutta mikäli sitten oven kautta pääsevät ikään kuin mukaan, niin sitä minä en hyväksy. Haluaisin pyytää, että ei tässä nyt ryhdytä laatimaan uusia sääntöjä, kun parlamentilla on jo omat sääntöiset tällaisia tapauksia varten. Non ho capito, ma mi sembra che abbiamo detto... En ymmärrä. Siis minun mielestäni me sanoimme saman asia juuri. Eli siis esityksestä voidaan heille lähettää ja siinä kaikki. No niin, okei, okay, asia on selvä. Herr Kollege Gay. Vielleicht lassen Sie mich an der Stelle noch mal kurz nachfragen, damit Pieni täsmentävä kysymys vielä, niin ettei mitään epäselvyyttä jää ilmoille. Puheenjohtaja, minäkin saan sellaisen mielikuvan teidän puheenvuorostanne, että sitoutumattomat jäsenet eivät pelkästään saa esityslistaa, vaan heillä on myöskin tilaisuus ilmaista näkemyksensä sihteeristön kautta. Näin minäkin ymmärsin. Tämä on kaksi aivan eri asiaa. Minusta ne on aivan okei, mikäli sitoutumattomat jäsenet saavat tietoa niistä asioista, joita käsitellään koordinaattoreiden kokouksessa. Se on ihan hyvä, niin. Mutta mikäli he saavat ilmaista näkemyksensä, niin ainakin minä sain sellaisen tulkinnan teidän puheenvuorostanne, että teoriassa voisi tulla eteen sellainen tapa, tapaus, että sihteeristön kautta sitoutumaton jäsen ilmaisisi kantansa koordinaattoreiden kokoukselle. Ja silloin Rova Greslen tulkinta on aivan oikein. Minä olen hänen kanssaan samaa mieltä. He, mikäli heille lähetetään ajoissa estyslista koordinaattoreiden kokouksesta, niin se on ihan okei, mutta mikäli sitten ei minulla mitään sitä vastaan saavat estyslista, mutta mikä he puuttuvat kokouksen kulkuun, se on eri asia. Niin, selvitään asia vielä lisää. Siis myöskin puheenjohtajan kokouksessa asiaa käsiteltiin ja siellä pyrittiin löytämään jonkunlainen ratkaisu asiaan. Siis sitoutumattomille ei anneta mahdollisuutta varsinaisesti osallistua kokoukseen, mutta jotenkin kuitenkin haluttiin jonkunlainen tapa löytää. Se, että mitään kommentteja ja kannanottoja kokoukseen ei tietysti voida hyväksyä, on selvää jollei kerran kokoukseen osallistu, ei fyysisesti eikä minkään muunkaan toimintamallin mukaan, niin, niin silloin voi ottaa myöskään kantaa. No niin, tästä voidaan nyt tietysti puhua pitkäänkin. Oli nyt sitten kysymyksessä, minkälainen tulkinta itse kullakin. Mutta jos nyt teille sopii, niin seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen osallistuvat pelkästään poliittisiin ryhmiin kuuluvat koordinaattorit eikä muita. Sitten 15.9. puheenjohtajakokouksen pöytäkirjassa ja perussopimusvaliokunnan kokouksen pöytäkirjassa myöskin on maininta näistä asioista. Nyt sitten kohta viisi. Niin kuin sovittiin, asian käsittely siirretään. 23.10. se otetaan käsittely. Sitten kohta kuusi. Euroopan petosten torjuntaviraston vuosikertomus vuodelta 2009. Olaf siis kysymyksessä ja, ja toiminta 1.1.2008 ja 31.12.2008. Vuoden 2009 vuosikertomuksen herra Franz Brunner, Olafin pääjohtaja, esittelee nyt vuosikertomuksen ja sen jälkeen kaikki voivat esittää kysymyksiä tai pyytää lisäselvityksiä asiaan. Olkaa hyvä. Prego, Mr. Brunner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zuerst bedanken, dass Sie mir die... Fußbekämpfungsbericht 2008 niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että nyt on kutsuttu tänne valiokuntaan esittelemään Ulafin toimintaa. Ennen kuin kerron Ulafin toiminnasta tältä vuodelta, olisin sitten muutaman yleisen huomion siksi, että nyt mukana ei ole enää vanhoja jäseniä, jotka ovat tuttuja edelliseltä vaalikaudelta, vaan myöskin uusia kasvoja. Ja tämä luo erittäin hyvän lähtökohdan. Nyt on kohta esitellä teille Ulafin toimintaa, koska tämä on hyvin monimutkainen kuva – ja joskus ei aina välttämättä ymmärrä asioiden taustoja niin hyvin, mikä on uusi tässä roolissa. Ensinnäkin toteasin, että talousarvion valvontavalikunta on sekä komission että ULAFin tärkeä liittolainen ja kumppani taistelussa petoksia ja korruptiota vastaan silloin, kun ne kohdistuvat EUn talousarvioon. Me arvostamme erittäin paljon tätä yhteistyötä. Yhdessä Kokobyn kanssa ULAF on vuosien mittaan jatkuvasti parantanut yhteistyötään. Alku oli melkoisen myrskyisä, tämän, jäl- tämän jälkeen erityisestikin viime vaalikaudella kehittyi pikkuhiljaa erittäin rakentavaa yhteistyötä. Toivon ja olen erittäin luottavainen sen suhteen, että Euroopan tasolla tätä hyvää yhteistyötä petosten torjunnassa voidaan jatkaa. Te voitte olla varmoja siitä, että minä ja henkilöstöni olemme valmiita ja halukkaita tähän yhteistyöhön ja yhteistyön parantamiseen vielä. Nämä on jotakin vanhoja tuttuja kasvoja, mutta myöskin hyvin paljon uusia kasvoja. Siksi vielä muutama alustava huomio, ennen kuin menemme itse asiaan. Minut valittiin Ulefin pääjohtajaksi vuoden 2000, vuoden 2000 alusta ja olen ollut, saanut olla mukana muokkaamassa tämän viraston toimintaa. Ulaf juhli tänä vuonna kymmenettä vuosipäiväänsä. Ja meistä on tullut sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla tunnustettu ja arvostettu tutkintapalvelu meidän standardejamme, normejamme ja parhaita käytäntöjämme käytetään jopa esikuvina muiden piirissä. Voimme olla näistä tuloksista ylpeitä, ilmata kuitenkaan jäämme tässä lepäämään laakereillemme, koska aina parantamisenkin varaa on. Ulf on saanut paljon aikaan, vaikka sen perussääntö hieman rajoittaakin sen toimintaa. Hallinnollisissa tutkimuksissa se on täysin riippumaton muista tahoista, mutta toisaalta sillä ei myöskään mitään pakottavia keinoja käytössään. Sen loppuraportit, äh, ne vo, niitä voidaan käyttää tuomioistuimen edessäkin todistusvoimaisen asiakirjan, mutta kuitenkin sen suositukset ovat vain suosituksia, ja kansallisten viranomaisten ja pääosastojen täytyy sitten suositusten pohjalta toimia. Siksi meidän täytyy saada muut vakuuttuneiksi kannastamme työmme laadun avulla. Elämä Chistresille totesin jo aikaisemminkin, mutta nyt haluaisin toistaa saman, mitä sanoin hänelle. Haluaisin kutsua erityisestikin uudet valiokuntanne jäsenet vierailulle Ulafiin vielä ehkä tämän vuoden aikana niin, että voisitte paikan päällä saada konkreettisemman kuvan Ulafin monista toimista. Ulafin eh, toiminta on erittäin monimutkaista. Sen vuoksi on hyvä ymmärtää Ulafin toiminnan taustoja ja paremmin ymmärtää, miten se toimii. Sitten voisin kertoa vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja operatiivisista tuloksista, joita olemme saaneet aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyse on siitä Ulafin työn osasta, jonka suhteen Ulof toimii täysin riippumattomaksi, riippumattomasti, ja näistä toimista minä vastaan itse. Ulaf sai joukon vihjeitä, tai sai jatkuvasti vihjeitä ja ilmiantoja, ja niiden määrä on viimeisten viiden vuoden aikana kasvanut yli 55 prosentilla. Niitä on tällä hetkellä yli tuhata per vuosi. Nämä ovat luottamuksellisia tietoja, joita meille annetaan vihjemuodossa. Vuonna 2008 204 tapausta tuli meidän caseboardimme käsittelyn viimeisten viiden vuoden ajan näiden käsittelyn tulevien juttujen määrä on pysynyt vakaana, muuttumattomana. Tärkeää ovat kuitenkin tulokset. Eli se, kuinka paljon voidaan periä takaisin sitä rahaa, joka on epäkelvolla tavalla maksettu tai anastettu. Kuinka paljon tästä rahasta saadaan takaisin, täten tuloksia voidaan myöskin mitata. Seuraamuksia on ollut 450 miljoonaa euroa perittiin takaisin ULAFin tutkimusten pohjalta, mukaan luottuna 300 miljoonaa, jotka liittyvät näihin meneillä oleviin niin sanottuihin follow-up path-toimiin. Ja Eur ULAFin vuosi kustannukset ovat 50 miljoonaa euroa vuodessa, joten me olemme kyllä hintamme arvoinen laitos. Sitten kun tarkastellaan rikosoikeudellisia seuraamuksia, tilanne on vaikeampi. Vaikka Ulla on tehnyt paljon työtä, vain 300 ihmistä on joutunut tuomioistuimen eteen kotimaissaan jäsenvaltioissa. Tämä on suhteellisen vaatimaton määrä. Tämä johtuu siitä, että kansallisten, viran... kansallisten viranomaisten tehtävä on viedä asianosaiset tuomioistuimen eteen ja Ulaf-tapaukset eivät valitettavasti ole useinkaan viranomaisten mielestä etusijalla. Sen vuoksi sen vuoksi viranomaiset eivät ole kovinkaan innokkaita näihin syytetoimiin aina. Toivon, että ennen kuin jään eläkkeelle, niin toivottavasti tilanne paranee. Rouva Gressle halusi erityisesti kiittää siitä työryhmästä, jonka kokouksen hän järjesti helmikuussa tarkastellakseen juuri tätä puolta ja lisätäkseen tietoisuutta tästä ongelmasta. Hän onnistui herättämään muidenkin huomion. Toivottavasti nyt äh, tätä huomiota voidaan käyttää hyväksi. Ja toivottavasti tällaista työtä jatketaan, ja jatketaan tulevaisuudessakin niin, että tämä asia pysyy tapetilla. Tilast- Ulofin työtä ei voi arvioida pelkästään tilastojen kannalta, vaan tärkeää on myöskin äh, petosten torjunta, ennaltaehkäisy. Vuonna 2008 aloitettiin joitakin tulevaisuuteen suuntautuneita tiedusteluohjelmia joissakin pääosastoissa, ja pääosastot ottivat nämä erittäin mielellään vastaan. Tästä voi mainita esimerkiksi Pluto-hankkeen ja toisaalta trida aloitteen EDCO-pääosastossa. Siellä tarkastetaan riskejä, joita esiintyy kaksinkertais, kaksinkertaisen rahoituksen suhteen. Ja nämä otettiin erittäin hyvin vastaan nämä kaksi tiedusteluhanketta. Suuri osa uusista tapauksista koskettaa vain pientä määrää jäsenvaltioita. Vuonna 2008 kyseessä oli kuusi jäsenvaltiota lähinnä Belgia, Bulgaria, Saksa, Italia, Romania ja yhdistynyt kuningaskunta. 55 prosenttia kaikista uusista tapauksista koski juuri näitä kuutta maata. Olisin kuitenkin toistaa sama, mitä aina sanon joka vuosi. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että näissä maissa tapahtuisi enemmän petoksia. Päinvastoin tämä ehkä osoittaa pikemminkin, että yhteistyö ja tietyn vaisto näiden maiden kanssa, niiden maiden viranomaisten kanssa, on johtanut siihen, että näitä tapauksia on ilmennyt niin paljon. Joidenkin maiden suhteen vaikuttaa siltä, että nämä maat eivät ole näiden rikosten tekijöiden tai epäiltyjen luettelossa, siksi että nämä maat eivät raportoi näistä epäilyttävistä tapauksista. Tämä ei osoita sitä, että etteikö ongelmia näissäkin maissa olisi, jotka eivät ole tässä listan kärkipäässä. Niitä ei ole vain tutkittu tai otettu esiin. Olemme tehneet erittäin läheistä yhteistyötä uusien jäsenvaltioiden Bulgarin Romaniaan kanssa. Ja niin kuin ennenkin, Bulgariassa esimerkiksi petoksen ja korruption vastainen taistelu erittäin korkeassa asemassa meidän tehtäviemme joukossa. Olemme yrittäneet antaa erityistä apua Bulgarin viranomaisille. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin monia ongelmia täytyy vielä ratkaista. Esimerkiksi Bulgarian viranomaiset täytyy paremmin kouluttaa tunnistamaan näitä petostapauksia ja tällaista teknistä apua. Suuria tullialankin toimia otettu käyttöön kansallisten tulliviranomaisten kanssa. Ja ne ovat olleet erittäin suuria menestyksiä yhteisön talousarvion kannalta. Esimerkiksi savukkeiden salakuljetus on yksi asia, jota vastaan kun on taisteltu, on saatu merkittäviä rahasummia perittyä takaisin yhteisön talousarvioon. Kyse ei meidän kannaltamme ole pelkästään yhteistyöstä savuke alan yritysten kanssa, vaan myöskin yhteistyöstä tutkimusviranomaisten ja teollisuuden kanssa muutoinkin. Me pyrimme yhdessä ratkaisemaan eri tahojen kanssa näitä ongelmia, niin tässäkin suhteessa. Haluaisin painottaa myöskin sitä, että Ulaf on pystynyt toimimaan tutkimusroolissa, mutta sillä ei ole rikosoikeudellista toimivaltaa. Mutta kuitenkin ULAFA on hyödyksi. Se on erittäin tuottava elin unionin kannalta. Ja me tulemme tekemään näistä yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi oikeusalan viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä Euroopan tasolla Eurojustin ja Europolin kautta. Tätäkin yhteyttä halutaan kehittää ja parantaa. Lisäksi meillä on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja toimimme myöskin kolmansien maiden kanssa ja tästäkin työstä on saatu hyviä tuloksia. Katsomme, että vain yhteistyön kautta voimme saada tuloksia aikaan. Emme voi toimia yksin. Olipa sitten kyse kolmansesta, kolmannesta maasta tai mistä yhteistyökumppanista, niin meidän täytyy aina varmistaa se, että käytämme yhteistyökumppanit hyväksi, mikäli me yksin pysty saamaan aikaan tuloksia. tulevina vuosina. Tulemme tekemään paremmin yhteistyötä esimerkiksi Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa. Sitten tapausten hallinnointi, case management kysymys. Se oli painopistealueena edellisessäkin puheenvuorossani vuosi sitten. Me voimme tässä ehkä keskittyä kaikkein vakavimpiin tapauksiin. Uklafin ajolta joitakin tapauksia jäi meille perinnöksi ja joidenkin suhteen saatiin positiivisia tuloksia aikaan. Tämä luku on 70 prosentin luokkaa. Tämä on erittäin tärkeä saavutus. Ja nollatoleranssiperiaate on se, josta on lähdetty eteenpäin. Hyvää yhteistyötä. Tässäkin tarvitaan esimerkiksi Ito Idokin kanssa tämän komission kurinpitolautakunta. Siellä on pyritty luomaan sellainen järjestelmä, joka pystyy hoitamaan jotakin tapauksia, jotka ovat pienimuotoisia, ja nämä asiat saadaan hoidettua kuntoon ilman, että meidän tarvitsee niihin puuttua. Tämä pienentää meidän työtaakkaamme. Ja tämä on yksi konkreettinen tapa, jolla Ulafin työtä on pystytty keventämään. Vaikka meidän tapauksemme tulevat yhä monimutkaisemmiksi, kuitenkin käsittelyaika on lyhentynyt. Tämä on ollut vaikeaa työtä. Vuonna 2008 olemme onnistuneet lyhentämään näiden tutkimusten kestoa keskimäärin 28 kuukaudesta 24 kuukauteen. Tässä voidaan todeta, että yli 60 prosenttia tapauksista on saatu käsiteltyä lyhyemmässä ajassa kuin kaksi vuotta. Olen myöskin onnistuneet avaamaan tapausten tutkimuksia ja päättämään niitä paremmassa tahdissa kuin aikaisemmin. Ja olemme pystyneet työmäärän lisääntymistä kuitenkin hoitamaan asiat. Sitten lopuksi vielä henkilöstöpolitiikasta. Ulafin palveluksessa on 475 työntekijää sekä pysyviä työntekijöitä että määräaikaisia. Nämä yhteensä ovat 475 henkilöä. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä kiittää parlamenttia siitä, että se hyväksyi korjaavan lisätalousarvion 8 kautta 2009 hyvin nopeassa tahdissa. Ja tämä mahdollisti sen, että vielä vuoden loppuun mennessä voimme rekrytoida ensimmäiset lisähenkilöstön kuuluvat henkilöt. Täten voimme vakauttaa henkilöstön tilanteemme. Meidän täytyy kuitenkin edelleenkin jatkaa pätevän henkilöstön etsintää ja värväystä. Henkilöstömäärän tarve kasvaa, ei suinkaan pienene, ja kuitenkin valintaa ei työmarkkinoilla aina, paljon mahdollisuuksia ei työmarkkinoilla aina välttämättä ole, joten meidän täytyy edelleenkin jatkaa pätevän henkilöstön etsintää. Ja ehkä joudutaan pohtimaan jopa erityiskoulutusta, että saamme riittävän pätevää henkilöstöä palvelukseemme. Tässä oli oikeastaan, mitä halusin itse sanoa tässä yhteydessä alustukseksi totesin, että Olaf ja koko sen henkilöstö on erittäin sitoutunutta työhön. Se on valmis tekemään tätä samaa työtä, mitä nytkin on tehty, mitä seuraavatkin kymmenen vuotta, kuin mitä on tehty edellisetkin kymmenen vuotta. Kiitokset. Ja sitten herra Lestais. Dank u voorzitter. Ik, ik wil uh, de heer Brunner bedanken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, kovasti eh, Bryneriä mm, hänen alustuksestaan. Pari kysymystä kuitenkin jäi avoimeksi. Eh, voisitko selventää Bulgarian tilannetta? Edellisellä vaalikaudella tämä valiokunta kiinnitti aivan erityistä huomiota Bulgariaan. Ja tässä vastuuvapauskysymyksissäkin me, meillä oli eri, erikoispalavereja tästä aiheesta. Ja näissä, tässä yhteydessä ää, annoitte sen vaikutelman, että, että, että Bulgariassa oli nimitetty ää, erityinen ministeri, jonka salkkuun kuuluvat pelkästään nämä petosten vastaiset ja korruptiovastaiset toimet. Ja silloin sanoitte, että homma etenee hyvään suuntaan, mutta sen koomin maassa ovat esimerkiksi tapahtuneet uudet vaalit ja mitään uutta tavallaan sieltä ei ole nyt tämän, tämän asian tiimoilta kantautunut. Tässähän on kumminkin kysymys ihan kohtuullisista rahasummista. Toisekseen, muutama viikko sitten saimme tietoa siitä, että Euroopan oikeusasiamies olisi tehnyt päätöksen to, toimi, erään to, toimittajan esittämän kysymyksen jälkeen, joka toimittaja halusi nähdäkseen asiakirjoja, jotka taas sitten liittyivät tiettyihin säännövastaisuuksiin koskien juuri tätä rakennusta, jossa nyt istumme tuohon naapuripitinkin niin ikään. Äh, Olafilta äh, kysyttiin silloin lausuntoa, ja nyt haluaisinkin tietää, mikä Olafin rooli nimenomaan, tässä nimenomaisessa asiassa on. Sorry. No. Ja, vielen dank. Äh, Kiitoksia. Äh, äh, Bulgariasta on tietysti yksi painopiste alueista työssämme ja siinä pyritään saavuttamaan edistystä. Me olemme vanhan hallituksen varapääministerin kautta saaneet suuriakin muutoksia maan hallintojärjestelmään aikaiseksi ajatellen eh, näitä eh, voitelurahoja ja muita. Eh, olemme saaneet sinne täytäntöön valvontamekanismin ja sieltä saaneet aika tyydyttävää, tyydyttävän kerto, kerto, kertomuksen näiden asioiden etenemisestä. Sie siellä on, on paljon innokasta äh, nuorta väkeä suoraan koulun penkiltä, jolla ei ole taakkanaan tätä niin sanottua maan tapaa, niin tämä asia on, on edennyt varsin jo lupaavasti ja äh, uusikin hallitus tuntuu ot, ottamaan tämän asian vakavasti. Ja siellä varapääministeri sekä sisäministeriön äh, valtiosihteeri ovat siellä erityisesti tästä asiasta vastuussa. Minua minä olen jo heidän kanssaan keskustellut tässä asiasta ja sitten saadakseni juurtumaan meidän ajattelumaailmaamme, heidän toimintaansa vielä enemmän. Eli siis sano, kuten sanottu, asiat etenevät oikeaan suuntaan, mutta, ku, mutta ongelmia toki on, ja siellä erityisesti tuomistolaitoksen osalta on paljon tehtäviä, tehtävää. Koko Äh, äh, lahjan, lahjanan osalta on tietysti kysymys ensinnäkin, että siitä miten ne saadaan tietoon ja millä tavalla niihin sitten suhtaudutaan. Siinä on, nämä tapaukset ovat hyvin monisäikeisiä, niiden käsittely on hyvin, hyvin vaikeaa sekä poliittisesti että noin hallinnollisesti. Meidän täytyy ottaa äh, tietysti nämä, hankala, hankala, siksi, nämä hallinnolliset hankaluudet huomioon. Eh, mutta meidän täytyy toki vahvistaa omia resurssejamme, voidaksemme sitä, näitä asioita äh, tarkemmin selvittää. Mutta äh, ei se auta, jos ei saada tuloksia, jos vaan tutkitaan eikä mitään tuloksia tule. Eli siinä on, on, äh, on yksi, yksi heikkous. Esimerkiksi täällä oli entinen Romanian ulkoministeri meppinä tällä hetkellä, ja hän voi kertoa, että miten hankalaa tämä oikeuslaitoksessa näitä asioita on läpi saada. Ja tässä peräänkuulutamme sekä kärsivällisyyttä että, että tarmo, tarmokkuutta. Tämä on asia, joka ei ratkea rahalla, vaan, äh, vaan äh, siellä toim, toimivien äh, henkilöiden hyvällä valmentautumisella ja hyvällä koulutuksella. Tämä, tästä tullaan saamaan vielä lisää selvityksiä vuoden loppuun, ensi vuoden alkuun mennessä. Niin sitten tämä kysymys näistä rakennuksista. Oikeusasiamies sanoi näistä rakennuksista, että tämä spinelli rakennus niin tuolla päin, niin, niin siis tämä on nyt 90-luvun asioita. Siis vuonna 2001 vuoden Äh, äh, alussa siitä, siitä äh, äh tuli ilm, äh, kantelu tai ilma, ilmianto. Ja se on sitten äh, äh, äh selvitelty ja se on erittäin hankala juridinen äh, asia vyyhti. oikeusasiamies ja samoin tuomioistuminkin totesi, että me olemme siihen äh, äh, voi nyt pereytyä tämä asia syvemminkin. Me olemme sen ottaneet tiedoksi tämän äh, oikeusasiamiehen tiedotuksen ja sitten myöskin erilaiset oikeus, oikeudelliset osastot on tähän asiaan nyt kytketty myöskin täällä parlamentissa. Ja sitten puntaroitu sitä, että onko asia nyt sitten käsitelty oikein, oikein vai väärin. tämä onkin äh, hankala kysymys kaiken kaikkiaan. Tämä, tämä on tällainen oikeuden ongelma, ei, juridinen ongelma, ei niinkään tosiasiallinen, faktuaalinen ongelma. Ja miten näihin äh, rakennuksiin tulen, olen näissä lehdistötiedotteissa ää, todenneet, että ne ongelmat ovat samantapaiset kuin mitä oikeusasiamieskin ilmenti tai puheenvuorossaan totesi selvitelty, mitä täällä on tekeillä, ja sitten olemme äh, äh, oikeusasiamiehelle sitten äh, selvittäneet, mitä, mitä me olemme havainneet, kuten hän esimerkiksi hän on todennut, että silloin kun näitä asioita on, on selvitelty, näitä muita rakennuksia ei oltu vielä tuskin edes loppuun asti piirustuslaudalla sovittu. Eli meidän täytyy jossain vaiheessa saada tämä aloituspäivämäärä mistä lähtien alamme näitä asioita selvitellä. Prego, onorevole Britsboata. Ja seuraava puhuja, edustaja Britsboata. No, eh, Come? Ah, eh no, non ho sbagliato io, eh. No niin, anteeksi vaan. Minulle annettiin väärä nimi. No niin, olkaa hyvä. No. Ei se mitään, puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä herra Brynnerille. Pyydän etukäteen anteeksi, että samaten joudun poistumaan ja kollega Langen jää paikalle ja hän ei olisi iloinen, mikäli ei olisi varmistettuna se, että täällä joku on paikalla kuitenkin kuulemassa vastausta Ensimmäinen kysymykseni liittyy teidän suhteellisen tyhjentävään lausumaan, joka liittyy Olafiin toimivaltuuksiin. että te ette ole rikosoikeuden elin, eikä teillä ole pakottavia pakkokeinoja käytössänne. Mutta myös tämä kuulosti hieman siltä, ei aina mikään uusi kasvu tässä valiokunnassa, kuin te yrittäisitte jotenkin ilmaista, että teidän valtuuteenne eivät riitä. Voitteko kommentoida tätä? Katsotteko te, että teidän toimivaltuuteenne riittävät ja että niillä pärjätään ja että kansalliset viranomaiset tekevät tehtävänsä vai katsotteko, että tulevina vuosina pitäisi keskustella vielä siitä, miten ULAFin toimii valtuuksia pitäisi muuttaa? Toinen kysymys on nähdäkseni tärkeämpi. Tässä toimikertomuksessa te totesitte, että että hyvin paljon menestystä on saatu esimerkiksi savukkeiden salakuljetuksen vastaisessa taistelussa tai maatalousalan korruptiossa ja rahanpesun alalla. Tämä on tietystikin aivan loogista, mutta eri valiokunnissa on käsitelty uusia ilmiöitä, jotka juo, luovat erittäin paljon epävarmuutta, esimerkiksi väärennetyt lääkkeet. Onko teillä mitään yksityiskohtaisempaa tietoa tästä kysymyksestä? Tämä on yhä edelleen kasvava harmaa markkina-alue, ja tämän seuraamukset, väärennettyjen lääkkeiden seuraamukset, tulevat vielä aivan varmaan, aivan varmaan muodostumaan suorastaan katastrofaaliseksi. Um, um es sehr deutlich zu sagen, ich ähm, bin mit meinen Befugnissen. No niin, mitä äh, tulee näihin toimivaltuuksiin, olen ihan tyytyväinen kyllä. Äh, siinä muodossa, kun ne tässä ovat niin kuin Olafin kokonaiskontekstissa voimassa. Eli meillä on äh, mahdollisuuksia äh, että toteuttaa tutkimuksia, ja se on kaikkein tärkeintä tässä, tässä yhteydessä äh, jatkossa lähitulevaisuudessa mitään muutakaan ei varmasti tule muodostuma. Me, me olemme kuitenkin tällainen, tämä on kumminkin paras organisaatio, ei, muoto, mitä, mitä, mitä, mitä minä, minulle nyt tulee mieleen tässä yhteydessä. Aivan nerokas idea tämä koko Olaf Virasen mitä väärän, lääkeväärennyksiin tulee, se ei oikeastaan kuulu meidän, meidän toimintavaltamme ollenkaan. Tietysti jos se ei ole pelkästään tällainen tulliongelma myöskään toisaalta, me, mitä me haluaisimme kuuluu normaaliin Olafin toimenkuvaan. Eli että, että ala ilmoittaa sitten meille ja, sitä, ja pyrkii sitten lähempään yhteistyöhön meidän, meidän kanssa. Äh, joskus äh, käy niin, että äh, ihan pelosta ei meillä uskalleta sitten ottaa yhtä yhteyttä. Tämä savukkeiden salakuljetus on samanlainen asia ei peräkään. Se on helpompi tavallaan, koska siinä ei sitten kuitenkaan joudu muodu mistään erityisistä liikesalaisuuksistaan luopumaan, eikä, eikä tämmöisistä asioita, tämmö, tällaisia asioita ottamaan huomioon, mutta niin kuin sanottu, lääkkeissä meillä ei ole tätä samaa toimivaltaa. Thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä toimintakertomuksen esittelystä ensinnäkin. Minulla olisi siihen liittyen kaksi kysymystä. Toinen liittyy julkisen hankintoihin ja petoksiin. Minun Kokemukseni mukaan julkiset hankinnat ovat kaikkein suurin petosten ja korruption kohde. Kaikki tietävät, että eurooppalaisia tukirahoja käytetään jäsenvaltioissa julkisten hankintojen yhteydessä epäkelvolla tavalla hyväksi. Mikä teidän kokemukseni Olafin piiristä on? Oletteko nyt pystyneet parantamaan petosten torjuntatilannetta julkisten hankintojen yhteydessä? Syytään kysymykseen on yksinkertainen. Vastaus voi olla kyllä. Me voimme tehdä yhteistyötä tilanteen parantamiseksi, että tavoitteena olisi sitten muuttaa sääntöjä selkeyttä niitä. Toinen kysymys liittyy Ulafin kansallisiin yhteyspisteihin tai yhdysmiehiin. ja totesitte jo, että Ulafin työ on hyvin pitkälti riippuvasta kansallisista yhdyspisteistä. Ensimmäinen kysymys. Miten te arvioitte näiden työtä? Onko yhteisiä kriteereitä, jotka pätevät niihin kaikkiin? Toinen kysymys. Mikäli teillä on tapauksia, joissa teillä on syytä epäillä kansallisten yhdyspisteiden henkilöstön rehellisyyttä, ja mikäli tällaisia epä, epäilystapauksia on, mitä te voitte tehdä näiden suhteen? Prego, signor Bruno. Hyvä. Ja sitten vastausvuoro. Näistä yhdyspisteistä vielä ja uusista jäsenvaltioista. Nämä niin sanotut AFKOSissa äh, petoksen vastaiset äh, yksiköt äh, otettiin käyttöön laajentumisen yhteydessä. Näiden kanssa tehtävä yhteistyö on monenkirjavaa, joten mitään yhtä yhtenäistä toimintatapaa tai arviota ei voida esittää että meidän kannatamme on erittäin tärkeää ja arvostamme suuresti sitä, että meillä on näitä yhdyspisteitä, joiden kautta voimme tehdä työtä, yhteistyötä. Nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, näin voidaan todeta. Ja mikäli olette lukenut toimintakertomuksen, yhden maan suhteen olemme selkeästi todenneet, että emme ole tyytyväisiä. Ja että tulokset erottavat jopa joidakin juridisia toimia, lain muuttamista. Joidenkin muiden suhteen olemme todenneet, että emme ole aivan tyytyväisiä, mutta periaatteessa tämä konsepti, että on yksi yhteinen yhdyspiste, on erittäin arvokas asia. Mutta kun te viittasitte näiden yhdyspisteiden tai yhdyshenkilöiden rehellisyyteen, nuhteettomuuteen, niin en tähän niinkään puuttuisi, koska suurimmat, suurin osa ongelmista tulee ulkoa päin. Varovaisesti voidaan todeta, että kulttuuri ei kaikissa maissa ole vielä kesit, kehittynyt sellaiselle tasolle, että kun maassa on ongelmia, että niistä sitten puhuttaisiin julkisesti ja avoimesti ulospäinkin. Kulttuurin muutos on edelleenkin meneillään. Tämä meidän täytyy pyrkiä. Ja avoimuus hallinnossa Sekin täytyy kehittää, erityisestikin uusissa jäsenvaltioissa. Mutta tämä sama pätee myöskin joihinkin vanhempiinkin jäsenvaltioihin. Usein on pyrkimystä lakaista ongelmia maton alle vanhoissakin jäsenvaltioissa. Sitten tarjouskilpailuista, julkisista hankinnoista. Tietystikin tämä on potentiaalinen ongelmien lähde ja petosten kohde, tarjouskilpailut. Totean sinne että varsinaisen tarjouskilpailun lisäksi hyvin paljon ongelmia esiintyy täytäntöönpanovaiheessa. Kun sopimukset on allekirjoitettu, sitten jälkikäteen syntyy ongelmia tämän jälkeen. Ja nähdäkseni meidän pitäisi pohtia sääntöjä, joiden avulla voitaisiin parantaa valvontamekanismeja siten, että myöskin täytäntöönpano paranisi. Esimerkiksi voitaisiin pohtia sellaisia sääntöjä, jotka mahdollistaisivat petosten vastaisen taistelun näiden tarjouskilpailujen yhteydessä ja sitten vielä loppujen lopuksi voitaisiin jälkikäteen tarkistella, onko suorastaan myötävaikutettu siihen, että petoksia on päässyt syntymään. Tämä on sellainen työsara, joka edellyttää hyvin paljon keskusteluita ja pohdintoja. Minä olen sitä mieltä, että varsinkin uusissa jäsenvaltioissa, uusissa jäsenvaltioissa, mutta myöskin komission piirissä on nähty positiivista myönteistä kehitystä näiden asioiden suhteen. Nyt ollaan paljon paremmin tietoisia mahdollisista ongelmista ja mahdollisista petosten kohteista. Prego, onorevole Skilakakis. Sitten edustaja Skilakakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι νέο μέλος της Επιτροπής. Ε, κατά συνέπεια θα... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ε, tässä, teillä taas kun puhutaan vuosikertomuksesta, pitää luoda katse vähän taaksepäinkin. Olette todenneet, että 250 miljoonaa euroa on saatu talteen Olavin toimien ansiosta. Ja se vaikuttaa, siis 50 miljoonaa oli tämä tulee menoarviorahaa. Se on joko osoittaa joko Olafin tehokkuutta tai sitten tämän petoksellisen toiminnan laajuutta. Öö, ensimmäinen kysymykseni oli, että mitä te olette tästä suuruusluokasta mieltä? Olette nimeltä maininneet muutamia maita tässä, on, missä maissa on ö, ö, suurimmat vaarat, missä maissa on, nämä, ovat nämä ilmiöt yleisemmät kuin muissa, voitteko sanoa suoraan? Ja vastausvuoro, olkaa hyvä. Eli 450 korjaisiin, eli se on aika iso summa. Ei se tietenkään vastaa näitä kokonaisvahinkoja, eh, jos näin voidaan sanoa. Voin vain tässä edelleen eh, painottaa, että, eh, että hyvin runsaasti runsaat toimenpiteet osoittavat, että me pystymme hankalissa oloissa saamaan rahaa myöskin takaisin. Sitä on painottaa Eli me olemme tunnettuja aika jämäkissä toimenpiteistä, jos jotain menee vinoon ja vikaan. Asioita voi, asiat voivat mennä vikaan. Myöskin parhaiten organisoituneissa maissa saattaa olla vaikeuksia niin kauan kuin valtion apujärjestelmät ovat voimassa. Tämä Äh, jossakin avoimuusasiat ovat ihan eri tolalla kuin, kuin toisissa maissa, kuten tässä kertomuksessakin on todettu. Äh, tästä täytyy siltä osin olla aika varovainen, kun tä, tällaisia erilaisia nimiluetteloita julkistaa. Se on sekä meidän komission että äh, muiden viranomaisten yhteisen valvonnan asia selvittää lähde muutenkaan spekuloimaan tässä, arvioimaan missä maassa uhat ovat suurimmat, sille tielle en ollenkaan halua lähteä. lähteä. Näiden laskelmien perustat ovat konkreettiset ja selkeät. Haluamme tietysti tarkat katsoa selvästi, että, että me, mitä, ovat meillä on tässä tosi seikat ja muuten emme uskalla analysoida, koska tällainen tilastollinen pohja on liian, liian kapea. Enkä muutenkaan lähde tällaiseen spekulointiin ja arvailuun. Eli, eli mitä, mitä tulee näihin ö, laskelmiin kautta linjan niiden määräyksiin. Meillä on tässä esimerkiksi ollut e, vi, vi, viiteen tapaukseen perehtyneet kuudesta sadasta kokonais petosten torjunnassa. Se, ole, sen vuoksi olemmekin nimenomaan sitten keskittyneet faktoihin ja pyydän, että varjelette minut, säästätte minut muilta jatko speku, spekuloineilta. Mutta että tämä 450 miljoonaa, joka nyt on saatu takaisin, se olisi ollut tulo- ja menoarviosta pois. Ja se on minusta tärkeä se, seikka huomata, että me olemme, meidän työmme on muuttunut yhä tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi. Me nyt jo teemme sitten huomattavasti enemmän ennaltaehkäisyn sarallakin, eli se ei välttämättä tässä lopputuloksessa näy. Me olemme saaneet edistystä monilla menetelmillä, mikä on ollut avuksi. Niin, Ah ja, äh, ähm, niin, äh, äh, oli tässä hyvin ja hyvin valvottuja alueita. No esimerkiksi no, maatalous, no, se on jo, sitä on jo 60 vuotta valvottu tarkkaan kaikkiin, kaikin toimin, toimenpitein. Ja siellä, siellä tiedetään riskit molemmin, molemmin puolin. Jos silloin on suurissa, suurissa raho, suuret rahat liikkuvat tullisektorilla suosituimuusmenettelyissä, eli joissakin tietyissä maissa, jo, joissa on, on tietty suosituimuuskäsittely tiettyjen tavaroiden suhteen nämä ovat yksittäiset äh, äh, menoerät tai tuloutukset tässä tapauksessa. Samoin äh, salakuljetus on kannattavaa bisnestä, koska olemme kallis elintason, kalliin elintason talousvyöhyke. Ne ovat tällaisia yhteisongelmia, mistä että menoihin tulee. Tietenkin on erittäin hankalasti valvottavia ohjelmia, kaikki nämä jat, jatkokoulutusohjelmat, paljonko, montako oppilasta oli paikalla, 150 vai 50 jatkokoulutettava esimerkiksi. Tässä täytyy tietysti toimia luottamuspohjalta. Siinä, tässä on myös ongelmallisia kysymyksiä. On tietysti firmoja, jotka ovat olleet tunnetusti luotettavia, mutta – Tutkimus on yksi sellainen sektori, pienet tutkimusyksiköt ovat pulmallisia, mistä sitä rahaa tulee ja minne se, se menee. Välttämättä eivät ole aina sitä oso, kyenneet osoittamaan. Joskus on tutkimusohjelma lopetettu ja uutta on käynnistetty ja kuitenkin rahaa on ollut suunnattuna siihen vanhaan. Eli tämmöiset asiat ovat hyvin hankalia valvottavia. Ja siinä sisäisin tarkastuksin pitää päästä ottaa askelia eteenpäin. Niin ikään. Prego, onorevole Andreas. Sitten edustaja Andreas. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Brynner, kiitoksia ensinnäkin teidän alustuksestanne ja siitä, että kutsuitte, kutsuitte meidät Olafiin katsomaan, kuinka se toimii. Minä ainakin tulen sinne pian. You, I have to say that I'm new to this, uh... Voisin vain todeta, että olen uusi täällä parlamentissa, mutta Euroopan unionin toimielimet ovat meille tuttuja. Ehkä te tunnistattekin minun kasvoni. Minä, minun on vaikea ymmärtää teidän tilastoinne, koska minä en näe sitä, että tapausten määrän lisääntyminen tai vähentyminen viittäisi siihen, onko teidän tehokkuutenne parantunut vai onko tapausten määrä kasvanut tai kutistunut. Minä haluaisin kuulla teiltä, mikä saa teidät ylipäänsä avaamaan tapauksen tutkimuksen. Ehkä sitten ymmärtäisin paremmin teidän tilastojanne. Toinen kysymys, jonka haluaisin esittää teille, on, että te totesitte olevanne täysin riippumaton. Minä Kuitenkin käsitän, että te raportoitte budjettikomissaarille toimistanne, joten kertoisitteko nyt, missä tämä teidän riippumattomuuteni sitten piilee? Viimeiseen kysymykseen ensin. Minä en raportoi toimistani kenellekään. Minä annan toimintakertomukseni parlamentille ja parlamentille olen valmis tiedottamaan asioista. Olen valmis toimimaan avoimesti. Komissiossa meillä tämmöinen clearing house toimi, joka kautta voidaan tarkastaa komission sisäisiä tapauksia. Tämä on meidän ainoa ikään kuin yhteytemme Suuren komission täytyy nähdä aina menettelytapa kysymyksenä, mutta niin pitkälle kuin mahdollista kyse on tiedotuksesta – Tiedotamme mahdollisuuksien mukaan. Toimintakertomus on ainoa raportti, jonka teen kenellekään. Kerron aikaisemmista toimista ja juuri tämän tyyppinen tämänpäiväinen keskustelutilaisuus on se tapa, jolla me kerromme työstämme. Mutta ei, tämä tarkoittaa sitä, että minä olisin jollekin komissaarille vastuussa toimistani ja että joutuisin komissaarilta kysymään, onko minun lupa tehdä sitä, tätä tai tuota. mielenkiintoinen mahdollinen kehityskulku voisi olla se, että riippumattomuus komissiosta varmistettaisiin. Ja mitä tehdään sitten, mikäli jokin toimielin ei kunnioita tätä riippumattomuutta? Tätä olisi mielenkiintoista pohtia. Olen ollut tässä toimessa nyt yhdeksän vuotta, enkä missään yhteydessä ole ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, että olisin joutunut ulkopuolisen vaikutuksen kohteeksi jonkin menettelyn, menettelyn tai tutkimuksen yhteydessä. Meidän riippumattomuuttamme on täysimittaisesti kunnioitettu. Se, että me raportoimme toimistamme, on toimielinten etujen mukaista. Toimi myöskin siten, että me olemme ikään kuin palveluiden palvelu. Meidän tutkimuksemme, joita me pistämme täytäntöön, eivät ole mitään tyhjää sanahelinää. Eikä me mittaa tuloksiamme sen valossa, kuinka moni virkamies on joutunut kurinpitotoimien kohteeksi, vaan pidämme myöskin tärkeänä selvittää sitä, miksi ja miten tällaiset väärinkäytökset ovat syntyneet ja miten pystymme ehkäisemään tulevaisuudessa. Tämä edellyttää yhteistyötä. Yhteistyö ei tarkoita sitä, etteikö oltaisi silti riippumattomia, koska kyse on vapaaehtoisuuteen perustuvasta suhteesta. Ja minun, minun päätöksen teossani toteaisin että olen täysin riippumaton, en anna kenenkään vaikuttaa päätöksiini, ja tätä on kunnioitettu. Kuinka sitten tapaukset otetaan käsittelyyn? Ennen kuin ryhdyn tähän kysymykseen, niin toivoisin, että tutustuisitte tai osallistuisitte tähän tutkimusmatkaan, jonka MEPit voivat suunnata Ulafin suuntaan. Sitten saisitte ehkä paremman kuvan siitä, mitä selkeitä kriteereitä me noudatamme silloin, kun me aloitamme jonkin tutkimuksen, tapauksen tutkimuksen, vai aloitammeko sen. Meillä on täysin selvät kriteerit. Ja sen, että Meillä ei ole poliittista tehtävää, vaan pikemminkin meidän tehtävämme on toimia objektiivisten kriteereiden pohjalta. Kriteerit ovat meillä täysin selvillä ja ne vastaavat meidän ohjesääntöämme. Sen vuoksi haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että meidän menettelyidemme valvonta on täysin avointa. Me teemme yhteistyötä kansainvälisten niiden kanssa ja olemme niiden, niiltä muiltakin kansainvälisiltä elimiltä kopioineet toimintatapojamme. Ja tarkoituksemme on toimia täysin avoimesti. Meillä on johtokunnan kokouksia ja ULAFin eri henkilöstötahot, kaikin korkeimmalta tasolta saakka, ovat olleet mukana menettelyissä. Ja toimet ovat täysin avoimia ja seurattavissa, jäljitettävissä. Ja omalta osaltani voin todeta, että toimimme objektiivisesti, objektiivisten kriteereiden pohjalta, kun päätämme, avaammeko jonkun jutun selvittämisen vai emme. Emmekä anna ulkopuolisten tahojen vaikuttaa tähän. Roger. Kiitoksia, herra Brönner, tästä Olafin äh, työn esittelystä ja äh, hyvää kymmenvuotispäivää myöskin. Me pidämme sen äh, perustamista tässä yrityksessä tehostaa komission dynamiikka. Me olemme Olafin, Olafin oikeusperustaa setvineet marraskuussa hyväksymissä 130 muutosyritystä, eli siellä yksikään kivi ei varmaan jäänyt kääntämättä mitä uutta tässä menettelyssä teidän mielestä nyt on tässä siis osa teidän mielestänne on? Se oli ensimmäinen kysymys, että, että tule, olemme kuulleet, että komissio, toisin kuin komissio ajaa, Olaf haluaisi täysin itsenäiseksi yksiköksi, mitä te tämä teillä mielestä tarkoittaa, mitä tämmöinen täydellinen riippumattomuus tarkoittaa. Äsken sanoitte, että olette tyytyväinen tähän toimivaltuuksinne. Meistä ne voisivat olla kyllä laajemmatkin. Onko esimerkiksi tämä riippumattomuus sitten mahdollista esimerkiksi tällaisten tieto, tietokantoihin pääsyn? Ja silloin se oli sitten vira, itsenäisenä elimenä vain tavallaan komission toimeksiannosta Mm, toiminnassa. Me haluamme missään tapauksessa rajoittaa ainakaan tätä petosten ja väärinkäytösten vastaisia tutkimuksia. Haluaisimme tietää, onko tästä asiasta jotakin infoa luvassa. Ja olisimme tyytyväisiä, onko tässä jotain uutta nyt sitten tekeillä. Kolmaskin kysymys sihteeristö laati selvityksen parlamentin sisäisestä tarkastuksesta koskien kollegoimme varainkäyttöä. Siitä ei ole kuulunut pihaustakaan sen sijaan minkä monta, ta, montako tapausta on kansallisille oikeusviranomaisille annettu ratkaisuksi vai onko tässä pantu kansi tämän tutkimuksen päälle tämä on kaiken kaikkiaan vahingoittanut parlamentin mainetta ihan valtavasti jo pelkästään tämän, tämän e, kertomuksen olemassaolo. Se oli se kysymys, millä tavalla tämän, nämä tutkimukset ovat edistyneet, onko sinne jotain sitten tapahtunut. Tässä oli taannoin käsillä hyvin mielenkiintoinen Äh, dokumentti. No, se oli äh, internetissä bulgarialaisten viranomaisten sinne äh, laittama siis internettiin. Se oli sellainen Stoikov-ryhmänä tunnettu ryhmä bulgarialaisten viranomaisten Mm, keskuudessa, missä oli kysymys kaiken kaikkiaan 50 tapauksesta, jossa oli Euroopan unionin mm, varoja väärinkäytetty. Minkään verran näistä asioista on jo, näistä tutkimuksista on johtanut varsinaisiin syytteisiin. Olisi mielenkiintoista se kuulla. Äh, no, Kressle, äh, jos ilmaisin tyyty, tyytyväisyyttä, niin se perustui siihen näihin meidän omiin mahdollisuuksimme tietenkään <laughs> minulla ei mitään sitä vastaan, jos näitä toimivaltoja valtuuksia enetään. Ja entistä syvemmin ja tehokkaammin pystyisimme sitten yhteistyötä tekemään eri tahojen kanssa. Eli ei siinä mitään. No, olen tyytyväinen, mutta tietenkin lisäkin kelpaa. Niin, sitten nämä menettelyt koskien tämän äh, parlamentin äh, toimintojen, toimijoiden, virkavirkamiesten varainkäyttöön. <clears throat> Se on myönteiseen päätökseen saatettu. Tämä todeta. Äh, tässä, tässä vaikka en halua sormea osoittaakaan mielellään, niin täytyy kyllä sormi osoittaa syyttävä sormi parlamentin suuntaan Meillä oli siellä äh, tilintarkastajilta tällainen sadankin nimen lista, jossa näitä oli äh, erilaisia väärinkäytöksiä. Tietysti summathan sinällään olivat äh, pieniä, noin keskimäärin minun, siis ennen, ennen kuin tehdään tällainen sen, sen tarkastus, sitä <clears throat> se, se, se tällainen menettelytapa selvitys tehdään vasta sitten jälkikäteen. Ja sitten niiden lukumäärä, jotka täällä todellakin sitten olivat syyllistyneet väärinkäytöksiin tai eivät olleet ihan asianmukaisesti toimina, toimineet. En, en tässä yhteydessä voi sanoa montako juttua on vireillä. Pyrimme sitten parlamentin hallinnon kanssa – saamaan lisää selvityksiä asioista, tarvittavat lisäselvitykset asioitusta, mutta kun tässä nyt on ollut vaalitkin välissä ja muuta, sen parlamentinkin, parlamentinkaan hallintoelimet eivät olleet järin yhteistyö sekä sen paremmin haluisi kuin kykyisiäkään siinä, siinä yhteydessä tässä par, par, parlamentin todellakin nyt tarvitsisi ruveta itse omaa omaa tarttua itseään niskasta ja siivota pesäänsä asian mukaisesti. Mehän olemme tässä äh, äh, äh, tämän alkuvaiheessa, kun kaikki toiminta oli kanavoitunut tai painottunut vaaleihin, silloin ei paljon aikaiseksi saatu. Meidän täytyy tietysti siitä nyt äh, vireillä oleviin juttuihin saada selkeämpää konkreettista perustaa ja todistusaineistoa ilman äh, äh, assistentit olivat jotkut itse käynnistäneet näitä prosesseja, toiset perustuivat sitten muihin ilmiöntoihin ja ilmoituksiin. Tämä nyt ei ollut varsin hedelmällinen yhteistyön pohja ollenkaan sen paremmin parlamentin kuin, äh, kuin Olafin kannalta. Äh, Mitä Stoikovista äh, tulee, Stoikov-ryhmästä tulee syytöksiä on ilmassa, mutta täytyy vain todeta, että täytyy taas sitten ongelmana todeta tämä tuomioiden määrä. Se ovat, ne ovat kiinni sitten oikeusjärjestelmästä tässä kyseisessä maassa, ja se ovat siellä ilmassa, eivätkä niitä, eikä niitä ole saatta, saatettu loppuun. Ne täytyy en tiedä milloin ja miten tämä sitten asia saadaan valmiiksi. En tiedä milloin se sitten onnistuu. Näin olisi mm. välttämättä olisi tehtävä ja olisi tapahduttava, mutta tämähän on tietysti Bulgarian asia. Tuomioistuimen riippumattomuus on, on pyhä asia, eli siihen on hyvin vaikea saada mitään muutoksia ainakaan ulkopuolisista, ulkopuolelta aikaiseksi. Ich weiß schon vergessen, äh, ich habe etwas vergessen. Ich weiß, ich... Aina niin, yksi juttu unohtu, ja sorry. Eli, eli Olafin äh, uudistus, äh, jota, joka viime vuonna hyväksyttiin. Ehkä unohdin sen siksi, koska en nyt sitä pidä niin järin tärkeänä asiana, mutta siitä nyt kumminkin sen verran, että minä minusta katson, että, että komission äh, puheenjohtaja äh, äh, lausui tästä oman kantansa, ja se voitaneen minusta tulkita niin, että tässä tulee kolmannes, kolmannessa käsittelyssä sitä sitten jatketaan. Nyt on saatu tämä toinen uudistusehdotus pöydälle ja sen, sen mukaan sitten toimitaan. Ja siltä pohjalta sitten käydään jatkokeskustelua siitä, että, että ähm, millä tavalla tässä paperissa sovitut asiat sitten saatetaan eteenpäin, millä tavalla niitä kehitetään ja näitä ajatuksia, joita, joita niissä on sovittu ja miten se ovat sitten oikeudellisesti ja muulla, muulla tavoin juridisesti mahdollisia toteuttaa. E, e, tämä e, komission puheenjohtajan selonteko menee, tai lausunto on askel tähän, tähän suuntaan, että, ja tätä kehitystä sitten pitää, tätä, tämä kehitys pitää mieltää askelena mm. eteenpäin, eikä, eikä minään tämmöisenä askelena taaksepäin. Eli siis ei mitään uutta, vaan vanhan edelleen kehittämistä minun mielestäni tässä nyt ajetaan takaa. Jalasender. Ruva Sender. Se. Kiitos puheenjohtaja. Suurkiitokset eh, pääjohtaja Brynnelle eh, hänen alustuksestaan näin vaalikauden alussa. Tämä on varsin hyvä toimintamalli ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää luoda myöskin suhteita näin heti alkuun. Nyt sitten omiin tietoihin perustuva kysymys. Nimittäin halusin kysyä menettelytapoihin liittyen nimenomaan niiden henkilöiden osalta, jotka joutuvat jonkunlaiseen eh, tutkintaan ja joita komission revisori eh, tutkii. Haluaisin kysyä tästä menettelytavasta, toimiiko se eh, ja, ja jos toimii, niin miten paljon me, minkä määrä, millaisia määriä tapauksia on vuositasolla ja, ja miten asiat ovat edenneet ja mahdollisesti parantuneet tämän asian osalta. Sitten Olafin valvontakomitea. Tästä on puhuttu jo usea otteeseen ja ylipäätään myöskin parlamentin valvonnasta ja Olafin riippumattomuudesta. Nämä kaikki ovat luonnollisesti asioita, jotka tunnemme. Ja riippumattomuus on tärkeää, jota asioita voidaan edistää jouhevasti, mutta kuitenkin kun vaalikausi alkaa, tilanne on hieman erilainen ja haluaisinkin tietää, miten tämä valvontakomitea nyt toimii. Ja sitten vielä kolmanneksi pari, eh, parilla eh, sanalla muutamia suosituksia teiltä meille päin. Jos ajatellaan tilannetta, jossa Olaf on saanut työnsä tehdyksi, ja, ja sen jälkeen koko paketti siirretään jollekin tietylle jäsenmaalle. Niin mit, miten Olaf harjoittaa seurantaa tämän tyyppisessä tilanteessa ja, ja miten, minkälaisia tuloksia on saatu? Ja ylipäätään haluaisin tietää tämän menettelyn toimivuudesta. Sitten vielä yksi kommentti, joka esitettiin Galileon liittyen. Sen rahoituksen täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeä asia. Se on hyvin kunniarvoisa hanke Euroopan unionille, jos aiomme kerran tutkimuksen ja, ja, ja tieteen alalla edistyä niin olen kuullut jonkun verran kritiikkiä tilintarkastajilta nimenomaan Galileon täytäntöpanon suhteen. Ja. Wenn ich richtig verstehe, geht es, äh... Mikäli ymmärsin oikein, kyse on meidän sisäisistä säännöistämme. Meillähän on tämä käsikirja, ohjekirja, jota kehitetään ja ajantasaistetaan parhaillaan. Ja aivan erityisesti Tarkastelun kohteeksi on otettu niin monet muutokset, jotka ovat seurasta ULAFin perussäännönmuutoksesta. Esimerkiksi tämä internal review, eli sisäinen tarkastus, sitä on tarkasteltu, sen täytäntöönpanoa, miten se on toiminut käytännössä. Komission ja parlamentin ehdotuksesta on otettu tiettyjä uusia kohtia tähän käsikirjaan mukaan. Sitä mukautettu sitä myötä, kun Ulafin toimia on muokattu. Tämä retan avoin, transparentti menettely ollut, kun tätä käsikirjaa on oltu muuttamassa. Ja tämä käsikirja luo hyvän perusta myöskin oikeusvarmuuden kannalta. Te totesitte, että tai mikäli se pitäisi paikkansa, mikä tässä totesitte, että me olemme kansallisten tuomioistuinten armoilla, ja kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa ja vaivaa käytetään tutkimuksiin, täytyy varmistaa, että toimitaan asianmukaisesti ei asia ole laisinkaan niin, että me olemme, toimimme pelkästään oman toimintamme vuoksi, huvin vuoksi, vaan mikäli esimerkiksi Espanjan oikeusviranomaiset tulevat eri johtopäätöksiin kuin me, niin siviilioikeuden puolella voidaan tarkastella sitten kuinka pitkään kestää ennen kuin asia saadaan selvitettyä loppuun saakka, mikäli rikostuomioistuin ei tule samoihin johtopäätöksiin kuin me, sitten voidaan siviilioikeuden puolella tarkastella vielä asiaa uudestaan. Loppuun lopuksi saattaa olla, että rahat äh, sitten hautaankin periä takaisin. Ei tämä ole aivan niin yksinkertaista. Ei tämä nyt äh, ole aivan näin. Tietystikin rikosoikeudellisiin menettelyihin voidaan mennä ensin. En halua tätä kommentoida. Emme voi puuttua, mutta takaisin perintä ihmisemme ovat tällä välin äh, ottaneet yhteyttä komissioon ja todenneet, että nämä rahat täytyy periä takaisin. Tuomioistuimen päätössä Luxemburgista antoi meille myönteisen päätöksen. Yhdeksän vuotta tämä kesti. Joskus valitettavasti joutuu osoittamaan näin paljon kärsivällisyyttä. Mutta loppujen lopuksi sitten me olimme oikeassa, näin osoittautui. Tämä on erittäin vaikea työtä hyvin vaikea on selvittää ulospäin tai ulkoapäin on vaikea joskus nähdä, miksi meidän tuloksemme syntyvät niin hitaasti joskus. Tietystikin voidaan syyttää muita siitä, että asiat hoituvat niin hitaasti, mutta pääse on tietystikin, että loppujen lopuksi tulosta syntyy. Tietystikin täytyy joskus odottaa, että kokonainen tuomareiden sukupolvi on tehnyt tietä nuoremmille ennen kuin asiat muuttuvat. Menettelyt ovat hyvin monimutkaisia, eikä kyse pelkästään eurooppalaisista menettelyistä, vaan myöskin kyse on erittäin monimutkaisista menettelyistä jäsenvaltioiden tasolla. Näille me emme voi yhtään mitään. Ei minulla oikeastaan mitään erityistä kerrottavaa tästä erityiskomiteasta. Yksikön päällikkö tai johtaja. Tämä johtohenkilö toimii sihteeristön avustuksella ja sihteeristö varmistaa, että asiat sujuvat. Uuden nimittäminen yksikön päällikön nimittäminen ei ole vielä tullut loppuvaiheeseen. Kaksi toimikautta on mahdollista hoitaa tätä tehtävää kolmanneksi kaudeksi ei voida enää tulla valituksi. Poliittinen päätös täytyy tehdä siitä, miten tulevaisuudessa tämä asia hoidetaan. Tämä ei ole niinkään sellainen kysymys, joka kuuluisi Olafin tai minun toimivaltaani. Kyse on tästä valvontaelimestä, valvontaelimestä ja sen johtajan nimittämisestä. Tämä on poliittinen kysymys, ei niinkään minun toimivaltaani kuuluva kysymys. Sitten Galileosta. En oikeastaan tätä voi enempää kommentoida, koska haluan jälleen kerran toistaa, että mikäli ylipäänsä joku sanoo asiasta jotakin ja toteaa, että rahoitus ei ole sillä tolalla kuin sen pitäisi olla ja että asiat on hoidettu kaikki muuta kuin avoimesti, niin mikäli joku näin toteaa, niin silloin Kyse on jonkin tyyppisestä manipuloinnista, mikäli todetaan, että koko tämä rahoitus eri lähteistä ei ole sellaisella tavalla, kun kuvittelimme sen nyt olevan, niin luen kiitos, tämän, tällainen kysymys ei kuulu Ulafille, vaan meillä tarvitaan konkreettista näyttöä, konkreet, jotain konkreettista, jonka pohjalta me ryhdymme tutkimaan tällaisen hankkeen rahoitusta, mutta onneksi tämä on pikemminkin yleismaailmallinen, yleisluontoinen poliittinen sekaannus tällä hetkellä, eikä tämä nyt kuulu laisikaan meidän käsittelymme piiriin kuuluviin asioihin. Herra Frymer, sitten vielä itse esittäisin lopuksi äh, muutaman kysymyksen. Ja hyvä näin, koska meillä on vielä paljon asiaa esityslistalla ja, ja aikaa enää kello puoli viiteen asti. Nyt sitten äh, monimutkainen asia, mutta yritän sitten sen selkeästi. Ensinnäkin suhteet kansallisten oikeusjärjestelmien edustajien ja Olafin välillä, miten suhteet toimivat Ja erityisesti haluaisin tietää siitä, jos ajattelemme pitkiä rikossa tapauksia. Useinhan asioiden käsittely menee jopa vuosia ennen kuin lopulliseen päätökseen päädytään. Onko Olafilla mahdollisesti tällaisia samantyyppisiä tilanteita – on selvää, että Olaf tekee omaa riippumatonta työtä, mutta mikä suhde on siis kansallisiin jäsenvaltioihin? Sitten äh, suojelun taso. Minkälaista suojelun tasoa pystytään äh, tarjoamaan äh, henkilöille, jotka antavat tietoja, mahdollisia salaisia tietoja petoksista? Sitten kolmanneksi vielä keskeinen kysymys joka liittyy nimenomaan Euroopan unionin julkisten hankintojen äh, toimintaan. Mitä aiotte tällä saralla tehdä? Millä tavoin tarkistatte tarjouskilpailuja ja niiden suunnitelmia? Itse olen vuosikausia toiminut kyseisellä alalla ja olen saanut kokemusta siitä, että kun julkinen rahoitus on melko merkittävää, niin valitettavasti <clears throat> usein näissä yhteyksissä ajaudutaan tilanteeseen, jossa korruptiotapauksia syntyy. Kansainvälinen rikollisuus on kiinnostunut tämän tyyppisistä hankkeista – nyt haluaisinkin tietää, mitä Olaf on tekemässä näitä asioita silmällä, silmällä pitäen ja nimenomaan, koska näyttäisi siltä, että korruptio ja, ja kansainvälinen rikollisuus olisi luomassa ja valtaamassa alaa myöskin tällä saralla. Also die äh, zusammen yhteistyö oikeusviranomaisten taso, tasolla on, on johtanut tällaiseen verkostoon. Me Olafin ja kansallisten oikeusviranomaisten välillä. E, ei, siinä, ei sitä ole kysymys, etteivätkö meidän, kanssa, etteivätkö meidän etteivätkö nämä henkilöt olisi yhteistyöhaluisia vaan eh, eh, kysymys on sekä tällaisista menettelytavoista että sitten kansallisten oikeusviranomaisten omasta työtaakasta. Emme, emme välttämättä ole siellä listan kärki, kärkipäässä, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja se on ongelma päivän arkipäivää meidän työssämme siitä on tarkoitus nimittäin juuri ensi, vuo, ensi viikolla tässä tässä äh, asianomaisessa äh, konferenssissa pohtia ja puida. Äh, siinä jäsenmaat ja yhteistyökumppanimme, valtion syyttäjät ja, ja muut vastaavat oikeusviranomaiset olemme koolla pohtimassa yhteistyön mm, parantamismahdollisuuksia. Ja että sekä meidän että työmme että sitten kansallisten viranomaisten panos tässä työssä olisi parempi, ettei, äh, ja että puhallettaisiin yhteen hiileen, ettei tässä tule mistään niin tällaista valtataistelusta kysymys missään vaiheessa. Kuten sanottu, tämä yhteistyö on, on hyvin tärkeä monilla setkoreilla, esimerkiksi Italian voisin mainita tässä asiassa, äh, äh, jossa siellä yhteistyö oikeus elinten kanssa on ollut hyvä ja pyrimme varmistaa varat, varojen saani Emme nyt ole sitä takavaritoika, mutta että, etteivät kuitenkaan häviä mihinkään. Rahojen takaisinperintä on yksi ongelma, rahojen jäädyttäminen on toinen. Ja siinä tapauksessa, että, että rahat ovat toisessa maassa ja, tai toisella, toisella muilla alueilla. Siis tämä toimii oikein hyvin avoimen yhteistyön tuloksena, mitä voin ilokseni vain todeta. myöskin tutkintaviranomaiset on sit, ovat käyttäneet sitten meidän tietoamme, tietojamme hyväksemme – hyväkseen omissa tutkimuksissaan. Tämä, mitä sitten näihin suojelun tason tulee, siinä meillä on tietysti rajalliset mahdollisuudet. Me, me voi tietenkään maan sisäiseen oikeuden käyttöön puuttua. Se, tästä mahdollisesta suojelusta pitää sitten sopia kansallisten viranomaisten kanssa näiden filmiantajien turvallisuuden ollessa vaatussa eh, että ettei, ettei heille tule sitten sellaista käsitystä, että aha, minun nimeni ei, ei, ei koskaan äh, tule julkis missään. Äh, täl, tämä, tällaiset asiat täytyy sitten sopia paikallisviranomaisten kanssa, Ette, ettei sinä anneta niin kun ta, tavallaan väärää, väärää käsitystä siitä, että mitä, mikä se tilanne on. Et se on paika, paikallisten asian. Sitten nämä julkiset hankinnat ja varain, varojen käyttö. Se ei ole suinkaan tietenkään meidän pää, toimenkuvaamme ollenkaan. Se me tietenkin ilmoitamme tästä sitten jo tällaisista väärinkäytöksistä vastaavalle pääosastolle, jos tulee, siis nyt on näistä eurooppalaisista hankinnoista kysymys että eh, eh, heillä on sitten lopullinen tarkastusvastuu esimerkiksi näistä asioista. Tilanne kuitenkin on siltä osin eh, muuttanut, että jos meillä on joku, joku epäilyksen alainen firma, ja että, että siinä täytyy toteamaan sitten, että tämän firman tilit täytyy tarkastaa, ja sitä kautta voimme tavallaan ennakoivasti toimi, toimi, toimia sitten – ja sitten tämä julkisten rahojen houkuttavuus kansainvälisen rikollisuuden silmissä on tietysti selvä. Me olemme joutuneet törmäämään tähän monenkin kertaan, koska useasti tapa, tässä todella on kysymys eurooppalaisesta rahasta, mutta, mutta päällimmäisenä tärkeimpänä, tärkeimpänä pelaajina, toimijoina tässä ovat kansalliset poliisiviranomaiset – ja eh, me voimme tiedoilla äh, auttaa, omilla tiedoillamme auttaa taas sitten heitä eh, monissakin tapauksissa eh, heillä jo toisinpäin, koska heillä on sitten taas tällaista taloudellista tiet, informaatiota, joka taas auttaa sitten meitä, joita meillä ei välttämättä ole, koska tämä on tällaista sitten kansallisten viranomaisten asia. E Nyt Annan äh, yhteisön äh, <clears throat> taloudelliseen etuihin liittyvän äh, puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Brunner, prego, le do la parola per il... Herra Brunner, annan teille puheenvuoron nyt sitten uudemman kerran seuraavasta aiheesta, taloudellisista eduista. To answer another question, so I was... Uh- Minä tässä Äh, vastaisin muihin kysymyksiin tässä toisiin kysymyksiin oikein valitettavasti kuunnellut. No niin, nyt sitten on äh, esitetty vuoden 2008 komission äh, kertomus. Varapuheenjohtaja Kallas on pyytänyt minua esittelemään tämän niin sanotun artikla 280 kertomuksen koska aika on tiukilla, tiivistän tämän olennaiseen tässä on hyvä ymmärtää, ymmärtää, miksi tässä on kaksi kertomusta ja, ja, ja miksi tässä paitsi kieli vaihtuu <laughs> ja, ja, ja, ja, ja miksi minä tätä tässä nyt sitten selostan komission nimissä. Tämähän, tässähän näkyy Olafin tämmöinen kaksoisrooli selkeästi artiklan, perustamissopimuksen artiklan, artiklan 280 kehottaa vesemaita ja komissiota koordinoimaan toimintansa turvatakseen EUn tulemenoarvioita ja taistellakseen sitten petoksellista, petoksellista ja petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan, sääntöjenvastaisuuksia vastaan. Eli tämä, tämä on tällainen jaettu vastuu, se on aina tärkeää muistaa komission ja jäsenmaiden välillä Saman artiklan äh, mukaan sen vuoksi komissio ja jäsenmaat sitten yhdessä laativat kertomuksen EUn taloudellisten etujen turvaamisesta. Ja tässä kertomuksessa esitellään tilastot koskien äh, petoksia ja muita äh, sääntöjen vastaisuuksia. Nämä aina kiehtovat ulkopuolisien mieltä, mieliä perinteisesti täytyy kuitenkin korostaa, että näitä tilastoja pitää tulkita hyvin huolellisesta, huolellisesti, koska tässä on kysymys vain useimmiten tällaista hallinnollisista ikään kuin huomioon ottamattomuuksista tai piittaamattomuudesta, eikä mistään välttämättä suuren, suuren luokan petoksista. Se välttämättä tämä petoksellisuus ei myöskään sitten tuomioistuimesta mene e, etene. Ja sitten kertomuksessa niin on ikään, niin ikään esitelty toimenpiteitä, että komissi, joihin komission jäsenmaat ovat ryhtyneet velvollisuuksensa täyttämiseksi tässä asiassa. Mutta tämäkin on vain tällainen yleiskatsaus usein näihin toimiin. Parlamenttihan joka, joka vuosi hyväksyy oman petoksen vastaisen toiminnan päätöslauselmansa. Toisaaksi, toistaiseksi neuvosto on ollut tässä vain hyvin rajallisesti kiinnostuneet. Olisi tärkeää, että kaikki suhtautuisimme hyvin jämäkästi tähän toimintaan ja tästä, tässä haluankin teitä, teitä ja teidän tukeanne kiittää tuestanne kiittää. Artiklassa 280, mm, jota mitä tänään selostan, komissio on suhtautunut hyvin myönteisesti parlamentin Musotton mietinnössä peräänkuluttamasta myönteisestä seurannasta ja on tarjonnut nyt sitten katsauksen jäsenmaiden viranomaisten toimivaltauksiin ja organisaatioon olla tässä meidän toimivaltamme kulvissa petosten vastaista taistelussa. Mitä sitten tulee tähän kurin- alaisuuden noudattamiseen? Pikkuhiljaa on huomattu tässä tiettävää, tiettyä paranemista esimerkiksi tapahtumien tapausten käsittelyajoissa – Äh, äh, esimerkiksi jos jäsenmaat äh, haluavat, esimerkiksi jäsenmaiden halu raportoida kaikki eteenpäin on vielä puutteellista. Siinä, siinä tarvitaan myöskin teidän painostustanne me haluaisimme sellaisen hyvän käsityksen, kokonaiskäsityksen, että me sanoin, että Italian on huipulla, koska siellä just sattuu olemaan hyvä avainvuoron taso tai jotain muuta sitten. Mitä tulee näihin äskeisesti mainittuihin erityisaloihin, eh, muutama tällainen statistinen eh, tilastollinen eh, suuntaus on hyvä mainita. 2008-luvut toteavat, että säännövastaisuudet ovat lisääntyneet, mitä tulee rakennerahastoisiin, kohesirahastoisiin ja liittymistä valmisteleviin rahastoihin sekä suorissa menoissa. Ja sitten taas osalta vähentyneet maatalouden ja perinteisten omien varojen osalta. Tämä vaikutus budjettiin on lähentynyt miljardista eurosta noin 783 miljoonaa, siis tämä miljardi 2007, nyt 2008 on enää 783 miljoonaa kysyksessä. Tämä kaikilla muilla sektoreilla paitsi eh, suorissa menoissa ja eh, eh, liittymistä valmistelevissa rahoituksissa se on vähentynyt. Mitä näihin liittymistä valmistelujen rahoihin tulee, uusien juttujen määrä on toistaiseksi kasvanut, on suurimmillaan. Niitä nuttujen määrä kasvoi 58 prosentilla, 520 tapausta viime vuonna. Kenties sitten johtuu tästä valvonnan tehostumisesta ja raportoivien maiden määrän kasvamisesta. Sitten myöskin perinteisten omien varoi, perinteisiin omiin varoihin kohdistuva taloudellinen vaikutus on vähentynyt 401 miljoonasta eurosta 2007 vuonna 351 miljoonaa viime vuonna. Tämä kokonaisarvioitu, korostan arvioitu kokonaistalousvaikutus tällaisissa petoksellisissa tapauksissa on vähentynyt sekä kulujen osalta 0,82 prosentista 0,07 prosentti, että perinteisten omien varojen osalta selkeästi. Muutama sana sitten päätoimenpiteistä, mitä, mitä viime vuonna on tehty yhteisön taloudellisten etujen turvaamiseksi. Komission ehdotusvalta 26 jossa asetusta 100, 1073 1999 muutettiin. Siinä Olafin tutkimuksia selviteltiin jo tässä viimekin vuonna. Ja, ECOFIN tulee sitten lokakuussa tarkemmin tätä asiaa selvittämään. Sieltä on vaadittu yhä enemmän, enemmän ää, ää, tähän, tähän sopimukseen. Ja nyt, nyt sitten siellä istutaankin pelko takapuolessa, että apua, pitääkö tämän sitten kirjoittaa, tämä Liechtenstein ja petosten vastainen sopimus. Ja Liechtensteinin hallitus on tähän nyt myöntynyt. Ja nyt sitten ollaan aika pelossa, että mitä tulikaan tehdyksi. Toivottavasti tämä nyt sitten ratkeaa. Tämähän koskee näitä verokysymyksiä, veroasioita, tiedon, väli, tiedon vaihtoa verokysymyksissä. Mitä sitten tulee toimintamme euron väännetämistä vastaan? Komission ehdotukset hyväksyttiin neuvostossa ja tämä tarkoittaa sitä, että että kaikki saajapuoli, saajat, edunsaajat ovat hyvin tunnettuja tämän uuden avoimuusjärjestelmän ansiosta. Tiedämme, ketkä näitä äh, apuja ja muita ilma- äh, hankintasopimuksia saavat. Äh, tässä tämä. Tämä oli hyvin lyhyt, tiivis yhteenveto. Itse kertomuskaan ei ole eri pitkä, parikymmentisen vuoden siellä yhteenvedossa on sitten nämä selkeät tilastotiedot, jonka perusteella esitteli voi työtään lähteä tekemään. Valitettavasti koko kertomusta ei ole saatu käännyt. aivan. Jaha, siis liitteet ovat kol- kolmella kielellä. Sekään ei var- varmaan kaikkia teitä tyydytä, kun tämä on vain kolmella kielellä nämä liitteet, jossa on nämä eri, eri tiivistelmät. Itse kertomus näkyy tässä suomessakin olevan. Koko kaikkia liitteinen päivinen ei ole mahdollista kääntää, kalliiksi tulee, mutta toivottavasti siitä tällaisenaankin on teillä apu. Kiitos. Haluatko parlamentin valiokunnan jäsenet nyt esittää puheenvuoroja? Olkaa hyvä. Ja, ich äh, bin auch Niin, minäkin olen tässä valiokunnassa uusi. Aiemmin toimin aluepoliittisessa valiokunnassa. Ja nyt täällä. Nyt täytyy todeta, että minun täytyy hieman tottua nyt siihen, että Olaf täällä antaa komission kertomuksen. Minun mielestäni tämä konstruktio on hieman outo, mutta ehkä tämä nyt selkiytyy vielä jossakin vaiheessa, miten tässä mikäkin pala sopii yhteen toisen kanssa. Minulla olisi kuitenkin sisältöpuolen kysymys petosten torjunnasta. Tämä liittyy eurooppalaiseen avoimuusaloitteeseen. Kertomuksessa te lyhyesti viittasitte siihen kyllä. Maatalouspuolella on näitä velvollisuuksia pistetty hyvin täytäntöön internetin kautta. Voi saada tietoa toteutumisesta, mutta rakennerahastopuolella tilanne on aivan erilainen. Olen itse tehnyt pieniä pistokokeita, tutkinut asioita ja voin todeta teille, että rakennerahastovarojen julkistaminen on epätyydyttävällä tavalla, mikä tarkastelee kansallisia listoja Joskus siellä on vain yleisluontoisia, aluekohtaisia lukuja, mutta ei lukuja yksittäisistä projekteista. Sen vuoksi katson, että tässä on vielä parantamisen varaa hyvinkin paljon, koska rakennerahastopuolen rahojen käytön avoimuus olisi erittäin hyvä. Sillä voitaisiin saada aikaan vipuvaikutusta rikosten ja petosten vastaisessa taistelussa ja myöskin tämä parantaisi aluepolitiikan tavoitteiden toteutumista, toteutumista ja myöskin toteutumisen parempaa valvontaa ja tehokkuutta. Avoimuusaloitteen täytäntöönpano erityisestikin rakennerahastopuolella olisi tervetulletta ja tästä olisi erittäin kiitollinen, mikä tämä toteutuisi. Ähm, olisin vain todeta, että Eurooppa on joskus rakentunut sellaisella tavalla, että sitä on vaikea ymmärtää. En katso, että minun riippumattomuuteni on tässä vaarassa, et vaikka minä tässä kerronkin tai esittelen kertomuksen komission varapuheenjohtajan nimissä. Meillä on tilasto tietokäytössä, koska tiedot kulkevat komission meidän välillä. Ja kun sopimus on tehty, komissio sitten samat tämän tiedot käyttöönsä. Ei välttämättä aina Olafin kautta nämä tilastot tule, vaan tämän sovinnusosapuolen kautta, joka sopimuksen on tehnyt. Tällä kertaa tiedot peräisin meiltä tässä tapauksessa, ja tämä on nyt tämä asetelma, josta nyt on kyse. Nyt täytyy todeta, että tämä kaksinkertainen työ tai kaksinkertainen hattu, joka minulla yhä useammin on päässäni, niin ei minua häiritse millään tavalla, vaan tämä on osa sitä myönteistä työtä, jota Olaf tekee. Tässäkin voimme olla myötävaikuttamassa asioiden edistymiseen. Meillä on, me olemme mukana myöskin komission eettisessä ohjelmassa. Ja tärkeää on, että meidän tietotaitomme, meidän tiedon tietomme, tietämyksen pistetään täytäntöön. En voi nyt surellisesti vastata teidän varsinaiseen kysymykseen, joka liittyy tähän rakennerahastopuolen varojen käytön avoimuuteen. Jollakin kollegallani komission puolella saattaisi olla tästä enemmänkin sanottavaa. Ehkä voin kirjallisesti viedä tätä kysymystä eteenpäin ja toivottavasti myöskin kirjallisesti saatte siihen mahdollisimman pian vastauksen. Tämä on tällainen klassinen väline, joka komissiolla on käytössään – ja minä en voi tähän suoraan mitään kommentoida omalta osaltani. Honorevole Audi. Kiitos herra Ori. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pääjohtajalle kiitokset näistä molemmista alustuspuheenvuoroista. Haluaisin liittyä aikaisempiin puhujiin, kun puhutaan riippumattomuudesta. Kun puhutte komission nimissä, se on kuitenkin törmäyskurssilla riippuvuuden kanssa, varsinkin kun tähän liitetään vielä komission varapuheenjohtaja. Onko äh, tavanomainen äh, käytäntö, että komissio myöskin äh, valtuuttaa jonkun laatimaan tätä kyseistä raporttia. No sinänsä en teidän riippumattomuuttanne mitenkään epäile, mutta jollakin tavoin mielestäni poliittisen instanssin pitäisi valvoa teitä. Siis samalla tavoin kuin täällä esimerkiksi budjettivalvonta ja talousarviovalvontavaliokunta valvoo komissiota ja niin poispäin. No niin, nyt sitten toisen asia Pahoittelen hieman sitä, että en tiedä, voitaisiinko komissiolle antaa tämän tyyppinen suositus. Niin, siis niin kuin sanottu, te puhuitte artiklasta 280 yhteisön taloudellisten etujen turvaaminen otsikolla. Ja Euroopan komissio on mukana petosten vastaisessa kamppailussa, ainakin samassa otsikossa mainitaan nämä samat tahot ja samat asiat. Joissakin maissa nimittäin tämä voidaan tulkita aika laajasti. Se hallinto, mille te nyt tässä kohdistatte sananne, on, on nimenomaan petosten vastainen yksikkö. Mielestäni tämä otsikointi on aika harmittavainen. Vuonna 2007 mielestäni tähän samaan asiaan törmättiin. Nimittäin tämä johtaa siihen, että, epä, että, että petokset, petos, epäilyt ja sääntöjen vastaisuudet sekoitetaan. Mehän tiedämme, mitä sääntöjen vastaisuus tarkoittaa. Se perustuu siihen, että asiat ovat liian monimutkaisia sekä loppu edunsaajat, komissio, parlamentti, kaikki syyllistyvät virheisiin, koska asiat ovat liian monimutkaisia. Mutta on kuitenkin tehtävä selkeä ero sille, mikä on todellinen petos ja mikä on vain sääntöjen vastainen menettely. Kokemuksesta on saatu oppia. Tietysti jokainen tekee virheitä, mutta se, että nämä asiat sekoitetaan toisiinsa, on mielestäni aika raskauttavaa. Ja vielä viimeiseksi kysymys, pääjohtaja. Tässä selvityksessä puhutaan siis yhteisön taloudesta etujen turvaamisesta ja, ja petosten vastaisesta kamppailusta. Voisitteko antaa meille jonkun luvun vuodelta 2008, kuinka paljon petoksia löytyi ja, ja minkä suurista rahoista oli kyse? Haluaisin vielä sanoa yleisesti sanan. Olafhan on, on tällainen ää, äh, kiusanhenki, myönteinen sinänsä, piikki lihassa. Eli me olemme periaatteessa myöskin sitten komission normaali yksikkö, äh, jossa on, josta on johtaja vastuussa – sen siltä perusteella on sitten laadittu tämä kertomus näiden erillisten tietojen perusteella, kun me olemme saaneet eri tahoilta ja maista asianmukaiset tiedot. Ne sitten on johdon, ovat johdon käytössä ja osa, osa sitten muodostavat osan tästä kertomuksesta – ja kuten varapuheenjohtaja äh, Kallas on meitä sitten pyytänyt tämän esittelemään. Tämä, äh, tämä ei, äh, niin kuin sanottu, mikään ongelma minun riippumattomuudelleni, kun, kun tä, siksi täällä olemmekin eikä se, tämä nämä, rooli ei, on ihan selvä. Minulla on tällainen kaksinais, kaksinainen rooli, ei se siihen riippumattomuuteen mitään vaikuta. Minä olen täällä usein joutunut sanomaan komission nimissä asioita ja varmaan jatkossakin näin tekemään, mitä sitten tähän kertomukseen tulee. Olemme ilahtuneet, ilahtuisimme siitä tässä yhteistyössä, jos tämä petoksen vastainen taistelu olisi siellä otsikossa todellakin mukana. Mutta tässä on tiettyjä perinteitä noudatettava ja tämän tässä kertomuksessa on tämä niin ikään ennakoito. En, ykkösversiossa on ollut tämä nime, ei siinä tämä mitään uusi kehityskulku ole, vaan silloin aikoinaan käytiin keskustelua E, että mitä, mitä sitten kerrotaan, miltä pohjalta. Ihan sama asia kuin jos vaikka Saksassa, ajatellaan saksankielistä Olafin käännöstä. Eli se on petoksen vastainen virasto, ja Saksassa virasto ei voi, sillä voi olla mitään tällaisia oikeudellisia ra- toimeen täytäntöönpanovelvollisuuksia. Eli tämä pikkuhiljaa tämä astevaihtelu tässä äh, toteutuu. Äh, siis emme me <laughs> petoksista, petoksia vastaan taistelevat jäsenmaat ennen kaikkea perinteisesti. Mutta tämä perinne on ollut tässä jo kymmenen vuoden ajan, että tämä ää, äh, termi tässä otsikkeessa sitten esiintyy. Ja näistä samoin koska tässä nyt, vaikka tässä nyt on näitä säännönvastaisuuksiakin, ei, eh, to, toki eikä pelkästään näitä petoksia käsitelty näissä kertomuksen eri kohdissa. Nämä on erilaisia kertomassa eh, kertomusmenetelmiä. Ajatellaan vaikka nyt Kreikkaa. Siellä kaikki on kategoroitu säännönvastaisuuksiksi – ja sitten, äh, sitten 10-15 vuoden kuluttua, kun se tulee sellainen päätös sitten asiasta, tulee, se muuntuu petokseksi. Italiassa, Saksassakin sitä sivumen sanotaan, tällaiset kysy, paitsi nämä raha, rahoitus- tai talousrikostutkijat ovat mukana, ja samoin sitten rikostutkijat, poliisit Italiassa. Eli tämä on hiukan eri ta- tasolta. Eli mehän yritämme saada tästä selkoa tässä, kun tämä se- sekaannus tai tämän sekava tilanne johtaa tiettyyn epäselvyyteen tässä kertomuksessakin. Haluan vielä korostaa, että suhtautukaa hyvin varovasti nyt näihin, näihin lukuihin ja, ja tilastoihin. Me emme vielä nimittäin ole löytäneet selkeää keinoa näistä, näistä perinteistä, perinteellistä syistä johtuen, kuten äsken painotin tässä jos ajatellaan vaikka näitä Kreikan oikeusviranomaisia, niin siellä ovat on, se on vasta 15 vuoden kuluttua sitten tämä väärinkäytös muuttuu petokseksi. Näin ihan terminologisesti. Silloin 90, 90-luvulla joku, joku tapahtuma, oliko se silloin petos vai mikä se oli ja, ja millä tavalla sitä nyt sitten käsitellään 2000-luvulla. Ja se on tällainen tämän voin kollegani Nick Aile varmaan tuossa varmaan ää, ää, voi vahvistaa sanani, miten tämä keskustelu, keskustelua tehdään. Me olemme kaiken tavoin pyrkineet parantamaan tätä raportointityyliä me tapaamme, mutta näistä nämä vaikeudet johtuvat. Koska muita kysymyksiä ei ole, toivon, että jatkossa tällaista väärinkäsitystä ei enää ole näiden käsitteiden välillä. Ja nyt sitten tämä asia. Aha, herra Ori vielä. Niin, siis nimittäin kansainväliset tilitarkastusnormit, sisäiset ja kansainväliset, nehän määrittelevät säännönvastaisuudet ja petokset. Minä esitin teille kysymyksen, te ette vastannut siihen. Siis miten paljon petoksia on tapahtunut ja mistä suvuista oli kyse, luvuista oli kyse? Aufgrund der statistischen Tilastollisten ongelmien vuoksi en voi nyt heti vastata, vaan voin pyrkiä myöhemmin antamaan parhaan mahdollisen vastauksen, koska saan nämä tilastotiedot hyvin nopeasti kyllä käyttööni. Minulla on muutama luku täällä mukana, mutta koska te halusitte niin täsmällisen vastauksen, todellisista petostapauksista. Haluaisin tarkastaa näitä tilastoja tarkemmin ennen kuin mitään vastaan. Grazie. Allora. No niin, hyvä. Sitten esitysystävällä eteenpäin kohta kahdeksan tutkimuksen komission jäsenten annot tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen esittely. Esittelinään tässä asiassa Rova Gresle. Anna hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rova Gresle der Herr Blomeyer, wo ist er? Ah, sehr schön, danke. Niin, onko kutsuamme henkilö paikalla? ei on, hyvä. Me keksimme tämän tutkimuksen siksi, että havaitsemme, että toistaiseksi käytännön säännöt olivat, että käytännön säännöt olivat aikaisemmin puutteelliset. Niissä oli aukkoja. Nyt niitä on täydennetty. Aika on hyvin vähän, mutta oikeastaan tämä on erittäin tärkeä aihe. Kun kuulemme komissaareja, silloin käytännön säännöistä täytyy tehdä merkittävä kyselyn kohde. Näin tästä tutkimuksestakin ilmenee. Sen vuoksi aukot, jotka Blomaira on havainnut käytännön säännöissä, ovat sellaisia, että kun on kyse esimerkiksi lahjoista, kannetaan komissaareille. Emme tiedä, mistä lahjat ovat peräisin. Kaksi kolmasosaa lahjoista menevät muutamalle hassulle komissaarille. Emme tiedä oikeastaan miksi. Miksi näin suuria eroja eri komissaarien saamissa lahjoissa? Sen vuoksi käytännön säännöissä täytyy tehdä muutoksia. Esimerkiksi lahja tai lahjoitus täytyy määritellä uudellaan. Olipa sitten kyse tavaroista tai joistakin muista lahjoista, esimerkiksi matkoista tai kalliista ravintolaillallisista, tämä tyyppisestä, kyse pelkästään tavaroista. Mietittiin myöskin avoimesti saada tietää, kuka lahjoittaa kenellekin ja mitä. Käytännössäännöissä täytyy varmistaa se, että selkeät säännöt annetaan komissiollekin sen suhteen, mitä komissaarille saa antaa taloudellisilla eduilla ymmärretään ehkä hieman eri asioita komission puolella kuin meillä. Tarvitsemme ehkä erillisen elimen, joka, jonka pakeille tavalliset kansalaiset voivat kääntyä, mikäli näkevät, että komissaarilla on joku et, eturistiriita jossakin asiassa. Ja eturistiriitakin täytyy määritellä tarkemmin. Joka ikinen EU-virkamies on tarkempien sääntöjen alaisuudessa kuin komissaari silloin, kun on kyse taloudellisista eduista. Ja talousarvion valvontavaliokuntana me vaadimme tähän täsmennyksiä. Tässä pääasialliset johtopäätökseni haluaisin kiittää herra Blomeria. Ikävät meillä on niin vähän aikaa, mutta meidän täytyy esittää kysymys komission pääsihteerille, milloin asiat hoidetaan kuntoon, milloin saadaan kunnollisia vastauksia kysymyksiin ja mitä tapahtuu vanhalle käytännön säännöstölle. Barroso on kirjoittanut työohjelmansa jonka mukaan hän voi hyvinkin pohtia sitä, että käytännön sääntöjä muutettaisiin, mutta tässä on kuitenkin kummallisia reunaehtoja annettu asialle, koska komissiohan on se, joka tekee lainsäädäntöä aloitteita ja ehdotuksia. Ja kaikissa elimissä toimii lobbareita. Ja käytännössä sääntöjen tehtävänä on säännellä myöskin näitä lobbarikontakteja. Ainakin minimisäännöt pitäisi luoda tätäkin varten. Sen vuoksi toivoisin, että komissio vastaa kysymykseen, miten se aikoo nyt korjata asiat kuntoon. Kiitos. Kiitos Rova Gressle, herra Promei, myöskin kiitokset. Haluatteko lisätä jotakin tähän? Vuoi aggiungere qualcosa? Herra Bloimer, haluatteko lisätä tähän jotakin? Prego. Thank you very much for the... Kiitoksia paljon tästä asian esittelystä. Koska aika rientää, yritän puhua niin nopeasti kuin vain mahdollista. Tutkimus tehtiin tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana – Yhteistyössä tässä oli Center for Strategy and Evaluation Services sekä One World Trust-järjestö tai yritys. Nyt muutama sananen suosituksista ja johtopäätöksistä. Me pyrimme luomaan itsenäisen arvion komission käytännössä sääntöjen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta, silloin kun kuitenkin kyse komissaareista. Kyse on vuoden 2004 Baroson komission hyväksymistä käytännössä säännöistä. Heti alkuunsa meille tehtiin selväksi, että tämä työ tuo lisäarvoa vain ja ainoastaan, mikäli mukana on käytännön suosituksia. Esitimme joitakin kysymyksiä ja kävimme lävitse kaikki alata ja tutkimme siellä, vaikuttaako tämä koodeksi tehokkaasti eettiseen käyttäytymiseen – Lisääkö se yleisön luottamusta? Ovatko säännöt tehokkaata? Onko erilaisia järjestelyitä käytössä? Ja tarkastella myöskin tapaustutkimuskohtaisesti asioita ja myöskin eri eettisiä sääntöjä tarkasteltiin jäsenvaltion tasolla Tanskassa, Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin kansainvälisiä kokemuksia UNDPssä ja Maailmanpankissa. Kuulemme kaikkia eri tai erinäisiä osapuolia. General uh, provided lot of um, feedback on Pääsihteeri antoi hyvin paljon palautetta käytännössä sääntöjen toimivuudesta. Käytännössä pyysimme myöskin feedbackia palautetta oikeusasiamieheltä. Otimme yhteyttä myöskin OECDn piiriin, jotta paremmin ymmärtäisimme kansainvälisiä parhaita käytänteitä, jotka liittyvät eti- eettisiin sääntöihin. Transparency Internationalin mukana yhteistyössä myöskin jotkut ruotsalaiset ja sveitsiläiset yliopistot. Um, to some of the main instruments that are used by the um, uh, Code of Contact. Tarkastelemme myöskin uh, taloudellisten kytkösten ilmoituksia, poliittisten toimintojen ilmoitusvelvollisuutta komission puolella sekä komissaarien toimia sen jälkeen, kun he eivät ole enää komissaarin ominaisuudessa. Lahjoitusrekisterikysymys otettiin pohdinnan kohteeksi ja myöskin tarkastelimme, miten voimme komission sisällä ja myöskin ulkopuolelta käsin valvoa asioita. Tarkastelimme myöskin sanktiomahdollisuutta. Kaiken kaikkiaan katsoimme, että eettiseen puitekehykseen liittyy paljon muitakin asioita kuin mitä voisi luulla, kun lukee käytännön säännöt. Kodeksi laadittiin alun perin vuonna 1999 Prodin komission aikana. Käytännössä hyvin paljon tapahtunut tällä välin. Hyvin paljon ohjeistusta on annettu ja hyvin paljon uusia käytänteitä on otettu mukaan, jotka täydentävät koodeksia. Ja hyvin paljon vielä voidaan tehdä tehokkuuden parantamiseksi ja myöskin eturistiriiden välttämiseksi. Ja itse sen toiminnan parantamiseksi ja myöskin luottamuksen lisäämiseksi, luottamuksen, joka kohdistuu eurooppalaisiin instituutioihin. Uskon, että tähän päästään ilman suuria kustannuksia. Alusta pitäen totesimme, että emme halua luoda valtavan suurta byrokratiaa valvomaan näitä eettisiä tapauksia, vaan annamme suosituksia. Suosituksia voidaan pistää täytäntöön ilman, että näistä tulee suuren suuria kustannuksia, tai lisäkustannuksia laisinkaan. Annamme yhteensä 28 suositusta. Tutkimuksen lopussa on liite, jossa hyvin lyhyesti vain selvitetään, mistä on kyse. Suositukset liittyvät olemassa oleviin säännöksiin ja lisäksi tehdään joistakin olemassa olevista käytänteistä virallisia. Nämä täydentävät olemassa olevia sääntöjä. On hyvä, että Olemassa olevat käytänteet tulevat virallisiksi. Hyvin monia vuosia on kulunut kymmenen vuotta sen jälkeen, kun säännöt otettiin käyttöön. on komissio vuonna 2004 niitä uudenaikaisti, mutta tällä välinkin on tapahtunut hyvin paljon ja kansainvälistä kokemusta ja parhaita käytänteitä on myöskin syntynyt. Näistä voi olla hyötyä kodeksin yhteydessä. Ja suosittelemme, että täytäntöönpanorakenteita parannettaisiin. Aivan lyhyesti voisin nyt käydä lävitse näitä suosituksia. Kytkösten ilmoittaminen. Tämä on ehkä kaikkein tärkein väline. Ulkopuoliset toimet ja rahoitukselliset kytkökset täytyy ilmoittaa. Tämä on hyödyllinen väline vain ja ainoastaan, mikä tämän avulla voidaan varmistaa se, että mahdolliset eturistiriidat voidaan selkeästi havaita, mikäli lukee nämä kytköksiä koskevat ilmoitukset. Lisäksi, kun tarkastellaan komissaarien ulkopuolisia toimia, tätäkin kautta saadaan paremmin selville, minkälaisia yhteyksiä on ulkomaailmaan. Mä uskon, että nämä lisäykset selkeyttävät säännöstöä entisestään. Omaisuus ja velata varallisuus täytyy ilmoittaa kansainvälisten standardien mukaan, jotta voidaan pitää asiat tietyissä puitteissa. Ehdotamme, että jonkinlainen kynnys täytyy asettaa sellaisia kytköksille, jotka täytyy ilmoittaa, pienimuotoisia ei tarvitse ilmoittaa. Katsomme myöskin, että kansainvälistenkin normien valossa on tarpeellista, ajan tasaistaa tietoja, ei vain silloin, kun jotakin muuttuu, vaan vuositasolla. Lisäksi, mitä tulee siihen, mitkä kaikki asiat täytyy ilmoittaa, puolisot ja myöskin aikuiset komissaarin lapset pitäisi ottaa ilmoitukseen mukaan. Lisäksi pitäisi ottaa ehkä sähköisiä ilmoitusmenettelyitä käyttöön tätä silmällä pitäenkin. Mitä poliittisiin toimiin tulee, tämä on ehkä kaikkein hankalin asia hoitaa kuntoon. Meidän vakautu, vakaumuksemme ja johtopäätöksemme on, että sopimuksen vaatimus, että komissaarit toimivat puolettomasti riippumatta muista toimijoista, voidaan parhaiten taata siten, että rajoitetaan kansallisen tason poliittisia toimia – ehkä pelkästään passiiviseksi poliittisen puolueen jäsenyydeksi. Mikäli katsotaan, että, että tämä menee liian pitkälle, on toinenkin vaihtoehto, jolla voidaan parantaa koodeksia poliittisen toimien suhteen. Tämä voisi olla se, että vaaditaan enemmän selvyyttä niiden kriteerien suhteen, joiden avulla määritellään, onko ulkopuolinen poliittinen toimi yhteensopiva komissaarin viran kanssa. Ja pitäisi määritellä, mitä tämä availability for service tarkoittaa käytännössä se, että komissaari pystyy todellakin hoitamaan tointaan. Näistä arvioinnista olisi erittäin paljon hyötyä, mikäli niistä tehtäisiin julkisia, avoimia. Näinhän ne tällä hetkellä ei ole asenlaita. Lisäksi pitäisi antaa aikarajat, jonka sisällä pitää ilmoittaa nämä poliittiset toimet, miltä ajalta pitää ilmoittaa. Sitten komissaarien toiminta komissaarin viran loppumisen jälkeen. Tähänkin pitäisi asettaa tärke- merkittävät selkeät kriteerit, että minkä tyyppisiin toimiin komissaari voi mennä sitten, kun virkakausikomissiossa on päättynyt. Ja tähänkin tietyt aikarajata tai määritelmä ajasta, jolta tämä pitää ilmoittaa. Se pitäisi laajentaa tätä aikarajoitusta kahteen vuoteen, pidin tästä kahteen vuoteen, ehkä kahden vuoden sisällä tietyt toimet eivät ole yhteensopivia tai niistä pitää ilmoittaa. Sitten lahjojen tai lahjoitusten ilmoittaminen. Pitäisi ensinnäkin selkeyttää, miten määritellään lahja tai lahjoitus. Muun muassa illalliset ja muut tyyppinen kestitys pitäisi ottaa tähän mukaan. Hyöty olisi myöskin siitä, että nollalohja, nollalahjapolitiikka pitäisi ottaa käyttöön silloin, kun on kyse lahjoituksista Euroopan unionin tasolla ja, union, ja <clears throat> lahjoitusten alkuperä silloin, kun ne tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta, näiden ulkopuolisten lahjoitusten suhteen pitäisi olla lahjoitusrekisteri. Ei rekisteristä ole mitään hyötyä, mikäli lahjoitusrekisterin kautta ei voida arvioida eturistiriitoja. Ja tämä ei ole mahdollista, mikäli ei tiedä, mistä lahja on peräisin. Sitten matkustus ja henkilökunta. Hyvin paljon on ollut vaatimuksia siitä, että komissaarit ilmoittaisivat matkoistaan mukaan luettuna vuotuiset yhteenvedot matkoista mukaan luettuna jotkut yksityiskohdat. Koodeksin suhteen olisi hyötyä, mikäli olisi selkeät suositukset sen suhteen, että komissaari ei itse saa olla mukana tekemässä päätöstä henkilön palkkaamisesta silloin, kun henkilö on sukulainen tai joku muu läheinen henkilö. Pitäisi luoda myöskin rakenteet, joilla voidaan valvoa toimintasääntöjä tai sääntöjä. Katsomme, että toimintasäännöistä, säännöistä puuttuu edelleenkin tehokas täytäntöönpanon rakenne. Jo Prodin komission aikana tämä neuvoa antava ryhmä, joka tarkastelee julkisen elämän normeja, ehdotti tiettyjä seikkoja, joita ei koskaan toteutettu, mutta nyt on määrä laajentaa tätä ad hoc eettistä komiteaa ja sen toimia. Kuinka sitten käsitellään eturistiriitoja? Tällä hetkellä on jo olemassa käytäntö komissaari Grössin tapauksen tiimoilta, ja tämä pitäisi tehdä poikkeuksen sijasta säännöksi. Lisäksi pitäisi ottaa tällainen mahdollinen erottamismenettely, rikkomusmenettely. Julkinen luottamus komission toimintaan ja elinten toimintaan voisi parantua, mikäli vuosittain annettaisiin raportti käytännössä säänteiden toimivuudesta käytännössä. Lisäksi pitäisi vahvistaa käytössä olevia instrumentteja. Tällä hetkellä näitä tietoja ei löydä mistään. Lopuksi vielä valitukset ja sanktiot. Tässä yhteydessä uskon, että Olemassa olevat mekanismit ovat laajalti olemassa, ehkä ne pitäisi selkeyttää ja myöskin viitata näissä käytännössä säännöissä mahdollisuuteen verota Euroopan oikeusasiamiehen. Lisäksi pitäisi viitata olemassa oleviin perussopimuksenkin salmiin rikkomusmenettelyihin ja sanktioihin esimerkiksi, mikäli ei anneta tiettyjä tietoja tai rikotaan aikarajoja, silloin näitä voidaan jo nyt käsitellä näitä tämän tyyppisiä rikkomuksia tehokkaasti. Kiitoksia paljon. Kiitokset tästä esityksestä. Herra Tatsamarkis on pyytänyt puheenvuoroa lyhyesti. Olkaa hyvä, aika rientää. Kiitoksia tästä äh, tietoiskusta. <clears throat> Haluaisin tietysti äh, todeta, että äh, että ei komissio ole ainoa päätöksentekoelin, jossa me tällaisia pitää ää, ähm, noudattaa. Esimerkiksi tuomme istunnon yksi, meillä on tämmöiset apteekkarioikeudet esimerkiksi, siitä on saatu suositus ja 90 prosenttisesti sitten tietenkin loppupeleissä noudatetaan sitten näiden oikeus tämän julkisasiamiehen suorituksia. Äh, eli siinä oli äh, äh, hänen päätöksessään, jotka liittyivät lääkärin ylläpitämään apteekkiin. Sillä ei ole oikeastaan ollut mitään tekemistä asian kanssa, mutta selkeä tällainen eturistiriita kysymys, kysymys oli. Eli tässä ovat muutkin sit asiat näistä päätöksenteon limien huomioitettavissa, otettavissa, kun tällaiset käytännössä näet myöskin vaikka tuomioistuimen päätökset. Sitten tämä kansalaisjärjestö käsite. Te olette tässä tätä ää, äh, ää, äh, vähän ää, äh, luodanneet ää, tätä kenttää. Kysymys on siinä myöskin pitäisi olla siitä, mikä on komissaarien ja kansalaisjärjestöjen välinen suhde. Ja tässä on tietenkin sitten se, se vielä, että onko kansalaisjärjestö ei, ää, Euroopan tason ää, taikka öö, jonkun muun. Tämä 80 prosenttinen rahoitus on tämmöinen epäsumma. En tiedä sitä, tekeekö se sitä sitten kansallisjärjestöjen vaan jonka muun. Esimerkiksi esimerkiksi että vaikkapa sellaisen komissaarin salkku, jossa on paljon tällaista tätä liike-elämä läheisessä tekemisissä, ja sitten taas vastaavasta sitten kansallisjärjestöt eivät sellaisen mm. komissaarin suuntaan niinkään paljon kirjeenvaihtoa käy. Tai muuta. Täytyy, täytyy sitten miettiä, että, että, että tällaiset kansanjärjestöt sitten rinnastetaan selkeästi lobareihin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Blumeyer for... Kiitoksia, Blumen, tästä äh, selostuksesta, niin se on ihan selkeä ja, ja yksi oikoinen, mitä tulee suositukseen. Haluaisin sitten komissiolta kysyä, miksi kesti näin kauan tänneiden käy käytäntösääntöjen, miksi kesti näin kauan näiden käytäntösääntöjen uudelleen arviointi, 10, vuosi, 10 vuotta on pitkä aika. Eh, kertomuksissanne olivat eh, hälyttävin, oli hälyttävintä se, että puheenjohtajaa nämä käytännössä näyttävät koske ollenkaan. Sehän on mitään huolestuttavinta. Erityisen huolestuttavaa se on nyt sen takia, koska juuri komission puheenjohtaja tuli uudelleen valituksi seuraavalle toimikaudelleen. Haluaisin tästä komissiolta kuulla selityksen. Ja kolmas kysymys, en tiedä kenelle sen suuntaisin. Mitä nyt sitten tapahtuu ja missä ajassa? Koska komissaarien kuulemiset ovat tässä ihan oven takana. Ja tämä on todella tärkeä kysymys. Honorable Audi. Ja sitten herra Audi. Niin todella lyhyesti toimi elimemme eivät äh, edellytä, että parlamentilla olisi äh, vaikutusvaltaa suoraan jotain komissaria kohtaan. Ei meillä on luonnollisesti mahdollisuus esittää epäluottamus on se koko komissaria kohtaan. Mutta joissakin raskauttavissa tapauksissa Euroopan parlamentilla on mahdollisuus kuulla uudelleen jotakin tiettyä komissaaria jostakin tietystä asiasta. stato domanda dell'onorevole... Rova Andreasen esitti kysymyksen eh, komissiolle. Täällä on läsnä herra Slatsleski. Haluatteko käyttää vastauspuheenvuoro mieluusti? Olkaa hyvä. Thank you, President, and uh, compliment. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että onnistut nimeni, sukunimeni lausumissa noin hyvin. Edustaja Andreassenille niin miksi komissiolta kesti näin kauan? Ei komissio mitään odotellut, vaan Barroson äh, komissio 2004 äh, äh, kävi läpi tämän käytännössäännöstön ja paranteli sitä. Mutta kuten tiedämme, aina parantamisen varaa jää. Se, seuraavissa poliittisissa suuntaviivoissaan Äh, Barroso on maininnut, että tätä äh, äh, säännöstöä pitää uudelleen vielä tarkentaa. Ja sitten toisekseen täytyy sanoa, en ymmärrä ihan varmaksi, miksi, miksi katsottiin asiallisesti, miksi katsotaan, ettei puheenjohtaja ole mukana tässä näissä määräysten piirissä. Hänellä pitää noudattaa ihan samaa ja normeja kuin muidenkin komissaarien mutta konsulttien kertomuksessa on yksi äh, ulottuvuus, mikä on jäänyt pois siksi, koska tässä käy, äh, keskityttiin itse tähän käytännössä kaiken tämän lisäksi, mitä tässä äsken kuultiin, meillä on vielä tämä Euroopan parlamentti-niminen toimielin, äh, jolle kaikki ovat tilivelvollisia komissiossa. Eli sillä on sitten valta ja voima taata sitten, että nämä kaikki normit täyttyvät. Ei se ole minkään käytännössä hänen parassa, vaan parlamentin asiaksi se siellä. Tämä riittää minut. Prego tätä ollenkaan. Als Berichterstatterin erlaube ich mich jetzt mal, mich bei der Kommission zu Esittelijänä salin eteen, kiitän komissiota. Nyt äh, odotamme vielä virallista julkilausumaa, jonkinlaista päätösosama ehkä tarvittaisiin, että voitaisiin vaatia komissiota laatimaan tämän käytännön säännöstön. Mitä siihen pistetään sitten mukaan päätösaseman, se on sitten keskustelunvarainen asia vielä. Tietenkin voidaan hoitaa asioita sekä virallisesti tai sitten äh, epävirallisesti. Olisi ollut hirveä, mikäli epävirallisesti olisi voitu hoitaa asia, mutta mikä tämä hoitetaan sitten virallisesti, niin hoitetaan, sitten virallisesti, mutta tärkeää olisi muistaa, että vielä epävirallisesti tieteilyä käyty loppuun saakka. Ehkä jossakin vaiheessa pitäisi osata antaa myöskin periksi. Me pyydämme, että jonkinlainen kannanotto annettaisiin siitä, miltä koko tämä asia voisi näyttää, mikä tämä ei onnistu. Ja mikäli teemme sitten täysistunnossa virallisen päätöslauselman, niin sitten saattaa olla, että jälkikäteen sitten katsotaan, mitä on pistetty täytäntöön, mitä lupauksia on täytetty ja mitä ei. Ei tässä nyt haluta vitkuttaa vuosikausia tätä asiaa. Tältä pitäisi pyrkiä välttymään, joten toivoisin todellakin, että epävirallisesti asiat saadettaisiin hoitaa, hoidettua kuntoon. Vetoisin sen puolesta, että epävirallisesti asia voitaisiin hoitaa, taikka sitten, mikäli tämä ei onnistu, sitten tämän vuonna tarvittaisiin vielä tämmöinen virallinen lausuma joka ikisen budjetin yhteydessä on varauksia ja silloin kun puhutaan vastuuvapaudesta, niin silloin jälleen kerran on varauksia ja ehtoja tällaista pelikin voidaan pelata. Ja ei minä kyllä tällaista pidä, enkä millään tällaista tekisi, mutta jos on pakko, niin sitten kyllä. Prego. Seuraava puheenvuoro. Ei se nyt ole meidän asia sanoa, mitä parlamentin pitäisi tehdä. Kuten sanottu, komission puheenjohtaja on luvannut uudistaa käytännössä sääntöjä. Ja näin varmaan tulee tapahtumaan selvää lienee myöskin se, että konsulttien selonteko ei ole nyt välttämättä sataprosenttisesti sitä, mitä käytännössään nyt kaipaavat. Se on konsulttien näkemys. Ja meidän pitää sitten katsoa, että mikä on toteuttamiskelpoista ja mikä on välttämätöntä. Erityisesti ottaen huomioon sen seikan, niin kuin, mihin puheenjohtajakin suuntaviivoissaan viittasi, että tästä Äh, suuntaviivasta tulisi tällainen äh, referenssipiste muillekin äh, toimielimille. Se oli ole Kakasin kannan mukainen, niin kuin tähän sanoi, että tämä, tämä ulottu, ulotettaisiin myöskin tuomioistuimeen. Eikä yksin sinne, vaan sitten myöskin muihin toimielimiin. Sitten tietysti tässä ei konsulttien asia ole päättää, mitä pitäisi tehdä. Heidän antian evästyksiään tullaan sitten pohtimaan huolellisesti. Geier. Er Danke, Herr Präsident. Ich höre dem Vertreter der Kommission. Kuuntelin, mitä komission edustaja sanoi, ja minä tulin yhä pohtivaisemmaksi koko ajan. Olen pitkään ollut mukana Eurooppa-politiikassa ja olen pitkään yrittänyt ymmärtää lainsäädäntöfunktiota, joka komissiolla on. Sitä painotetaan silloin, kun itselle ei ole mitään suunnitelmia tai halutaan viitata siihen, että nyt pitäisi tehdä jotakin. Minä olen yhä taivuvaisempi sen suunnalle, että asioista pitäisi yhä enemmän ja enemmän keskustella, käsitellä tätä yhä enemmän ja enemmän. Ryhmäni nimissä tai ryhmän piirissä olen jonkin verran saanut jo kokemusta komission suunnalta tulevien lupausten toteutumisesta. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt olen taipuvainen menemään samalle linjalle kuin Rova Andreasen, kun hän viittasi komission puheenjohtajan valintaan. Hyvin paljon kuulemisia on edessä ja niiden jälkeen sitten tehdään lopullinen äänestys komission nimittämisestä. Pitäisikö meidän käytännössä sääntöjen suhteen ryhtyä toimiin, ja sitten niiden valossa sitten pohtia, miten äänestämme. Allora, passiamo al... No niin, nyt äh, siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kohta yhdeksän äh, tutkimus äh, Euroopan aluekehitysaston täytäntöönpano Saksassa, Espassa ja Iso-Britanniassa. Herra Meijer, olkaa hyvä. very much. I'll be very brief. Kiitoksia. Hyvin lyhyesti. Tässä on tehty kaksi selvitystä tammi-kesäkuun aikana, missä tarkisteltiin Saksan, Espanjan, Ison-Britannian alokehitysrahastojen toimintaa ja sitten Hollannissa, Portugalissa, Isossa Britanniassa näiden rahojen täytäntöpanoa käyttöä. Aika on pitkällä, että aika on niukasti, tuskin tässä nyt kannattaa yksityiskohtaisesti käydä tätä esitystä läpi. Näiden kuuden kuukauden työn perusteella suosituksiksi jäi korostaa, arvioida keskipitkän aikavälin toteuttamisen tehokkuutta – Eh, niin ansio sen, että sitten voitaisiin myöskin sitten eh, eh, maasta toiseen ulottuvia vertailuja tehdä. Niin ikään haluaisimme suositella, että Euroopan komission suunnitelma, jolla, jonka tarkoituksena on vahvistaa komission valvovaa roolia tällaisten yhteishallinnollisten rahankerrahastojen toimenpiteiden osalta 2010. Se, sitä on liian aikaista tässä vaiheessa vielä arvioida, mitä nyt on tapahtunut 2010. Voisi olla hyvä vuosi tarkastella, mitä muutoksia tai keho, parannuksia on tapahtunut. Herra Brunner jo äsken, äsken mainitsi jotakin parannuksia, mitä rakennerahastojen osalta on tapahtunut ainakin. sen vastaisuudet ovat vähentyneet selkeästikin tai ja samoin myöskin sitten nämä rahat tai tämä, nämä summat, jotka, jotka tässä ovat kysymyksessä, ovat supistuneet 30 prosentilla. Ne, tähän on saatu paljon parannusta aikaiseksi, kuten todettu. Voisimme myöskin suositella, että nämä säännönvastaisuuksien syitä, näiden säännönvastaisuuksien syitä analysoitaisiin tarkemmin niissähän ei, niistähän ei välttämättä ilmene ollenkaan tämän rahoitusvalvonnan teho eikä mikään muukaan. Olisi tärkeää pohtia näitä selkeitä indikaattoreita ja sitten myöskin jäsenmaissa suoritettujen tarkastusten teho, sitten mitä tulee näiden vuosittaisiin yhteen, yhteenvetoihin meistä olisi hyvä saada antaa lisäohjeistusta jäsenmaille, analysoi tilintarkastusten ja tarkastusten analyys, analyysien parantamiseksi. Ja ylipäätänsä edellytetään useimmilta, useammilta jäsenmailta näitä analyysejä, ja jossa sitten olisivat parhaat käytänteet esimerkkinä niin ikään olisi syytä vahvistaa näitä yhteyskomiteoita, jossa se kansalliset tarkastajat että Euroopan tarkasta, EUn tarkastajat sitten tapaavat tietoja vaihtaakseen niin, että sitten saataisiin selkeät ohjenuorat sille, mille, miten näitä vuosittaisia vuosikertomuksia sitten analysoidaan. Anche per la celerità, visto che siamo... No niin, kiitos, koska olemme myöhässä, niin kiitos tästä tiivistä esityksestä. Ja vielä yksi kohta teidän, teidän kontollanne. Aha, täällä oli vielä joku kysymys nähtävästi. Rova Ojala. Puheenjohtaja, minä olen tästä asiasta kiinnostunut, koska pidän tärkeänä rakenne aluekehitysrahasto ja ylipäätään rahastojen eh, toimintaa. Meillä on nimittäin esimerkkejä eh, ongelmatilanteista, ja siksi halusin kysyä herra Plumaeralta seuraavaa. Miksi te valitsitte 2000 eh, ajanjakson, joka lähtee liikkeelle vuodesta 2000. Ette puhunut mitään aikaisemmista ajoista, kun itse saimme, tai täällä samassa tilaisuudessa äsken juuri saimme kuulla tilintarkastustuomioistuimelta aivan toisen tyyppisen ajanjakson kattavan esityksen. Varmasti voisi saada uudempiakin ja, ja kattavampia tuloksia, jos ottaisi ottaisi eri tarkastelukannan. Esimerkiksi vuoden 1999 voitaisiin ottaa tähän taustaksi mukaan. Sitten liite kaksi. Siinä luetellaan henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä nimenomaan Iso-Britanniassa ja, ja kehen on otettu yhteyttä. Nämä kaikki tahot on liitteessä kaksi lueteltu. Saksa ja, ja Espanja näyttävät poikkean, poikkeavan tästä, koska mitään vastaavaa luetteloa ei ole. Miten kuuleminen sitten tässä yhteydessä on järjestetty? Mielestäni tällainen lähestymistapa on ristiriintainen, koska tiivistelmässä lukee seuraavalla tavalla. Of IRIDF. E Vain hyvin vähän on todisteita aluekehitysrahaston tehokkuudesta jäsenvaltioissa. Conclusion. En tiedä, mitä tämä johtopäätös, miten se voidaan tulkita ainakin Espanjasta. Se tulkittaisiin niin, että se äh, rajoittaa tehokkuutta. Oli sitten kyse infrastruktuurista, ympäristökysymyksistä tai, tai, tai vaikkapa luodusta työpaikoista. Se on tietysti teidän vetävä, vetämänne johtopäätös, ja sitä ei ole välttämättä suhteutettu kaikkiin indikaattoreihin, eikä ainakaan äh, harmonisoitu kaikkien maiden virtaa sopivaksi. No, tässä puhutaan 40 tuhannesta pk-yrityksestä Saksassa tehokkuus esimerkkinä. Ja sitten Espanjassa taas puhutaan tavoite kakkosesta ja Iso-Britanniassa taas mainitaan arvioista pelkistä, pelkistä arvioista. Haluaisin tietää, miten näihin johtopäätöksiin on päästy ja, ja miksi ne ovat näin yleisluontoisia. Onko niiden taustalla joku syvällinen tutkimus? Käsittääkseni näin on. Niin, niin miksi sitten nämä loppupäätelmät ovat näin ristiriitaisia ja, ja yli ylimalkaisia, varsinkin Euroopan aluekehitysrahasto yhteydessä. Tämä on kohta, joka minua erityisesti kiinnostaa. Ja sitä paitsi tämä on kiintoisa esimerkki Euroopan unionin toiminnasta. Esimerkiksi Yhdysvalloista on tullut paljonkin kyselyjä ja jopa väkeä tutustumaan tämän tyyppisen rahoituksen ja, ja näyttäisi siltä, että esimerkiksi Saksassa tämä toimii varsin hyvin, työpaikkoja on luotu, mutta kokonaisuudessaan loppupäätelmät ovat mielestäni ristiriitaisia. Mitä tämä contribution ja mitä tämä summary, miten ne tässä nyt sitten pitäisi tulkita? Ja, tiene usted exactamente razón, ¿no? En lo que... Te olette täysin oikeassa. Tässä ei viitata jäsenmaihin, kun puhutaan rajoituksesta tehokkuudesta. Kastilla Manchassa itse tutustui tähän tilanteeseen. Me olemme ottaneet tarkastelun kohteeksi ajanjakson 2000-2006. Se on ylhäältä päin meille asetettua tarkasteluajakohdaksi. Emme me sitä itse keksineet. On totta, että tutkimus on luotettava. Se kattaa monet maat ja monet eh, avoimet kysymykset. Tärkeitä kysymyksiä käsitellään, mutta tietysti mahdollista olisi tehdä syvällisempikin tutkimus, mutta te tiedätte, minkälaiset toimintapuitteet ja mahdollisuudet meillä on. Niissä on toimittava. Mitä sitten taas tulee käytettyyn eh, käsitteistön, varsinkin tehokkuuden yhteydessä. On totta, että tässä on tiettyjä puutteita ja, ja sen vuoksi päädymme vetämään johtopäätöksiä, jotka perustuvat eri, erityyppiseen taustaan. Meillä on tietysti varsin täsmällistäkin tietoa esimerkiksi Espanjasta infrastruktuureista, niin kuin äsken itse mainitsitte, tai, tai jotain muita vastaavia esimerkkejä voidaan ottaa eri maista – on kuitenkin tunnettu tosiasia, että jäsenmaat eivät välttämättä toimita kaikkia tietoja, ainakaan hyvin perusteltuja tietoja. No son comparables, pero... Niitä ei voida vertailla, ne eivät ole vertauskelpoisia, mutta ainakin yritämme saada asiat arvioiduksi. Joskin totta on, että eri maissa arviointikriteerit ja tavat poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon. Tiedän, että esimerkiksi ex arviointi on joissakin maissa vasta käynnistymässä ja taas Saksassa se on ollut pitkän käytössä ja se on to- to- todettu hyväksi. Eli tehokkuus tulokset on, ovat edelleenkin rajalliset. On, on pakko tunnustaa tämä. Oliko tässä vielä jotain muuta? Värittikö tämä vastaukseksi? Se oli Bieberberg. Ja sitten herra Bieber. Schön, Herr Vorsitzender. Sie haben jetzt einen älteren, älteren Zeitraum beurteilt. Äh, ich glaube aber, dass ich mit Viitaten siihen huomautukseen, joka aiemmin tehtiin, mikäli avoimuustyötä halutaan lisätä rakennerahastopuolella, niin silloin siellä olisi tällainen avoimuushanke. Tämähän olisi valtava askel eteenpäin. Valitettavasti avoimuusaloitetta on pistetty täytäntöön vain puutteellisesti. Voin tässä viitata vain maatalouspuolelle. Maatalouspuolella on, ovat puhaltaneet uudet tuulet. Siellä on saatu parannuksia aikaan ja sama pitäisi saada toteutettua myöskin rakennerahastopuolella. Lisäksi rakennerahastopuolella on input-lähestymistapa. Tarkastellaan panosta ja sitä, miten paljon rahaa pistetään sinne nopeasti kyse ympäristöstä, tasa-arvosta, innovaatiokriteereistä ja kaikenlaisista muista asioista. Eurooppa on tehnyt asioista hyvin monimutkaisia. Pikemminkin pitäisi tarkastella outputtia, eli tulosta. Te saatte rahat, mikä te voitte osoittaa, että niin ja niin paljon ihmisiä on saatu esimerkiksi vesihuollon piiriin. Mikäli voitaisiin osoittaa, kuinka paljon tietä on voitu rahalla rakentaa tietä, kuinka monta kilometriä, niin silloin voitaisiin asioita tarkastaa toisesta näkökulmasta. Rakennerahastopuolella tämä olisi tarpeellista. Aina kun jossakin jäsenvaltiossa asiat menevät todella pieleen, silloin Euroopassa keksitään, että tarvitaan uusia direktiivejä, uusia sääntöjä, sitä ja tätä, jotta hoidetaan kuntoon se, mitä jossakin jäsenvaltiossa on mennyt pieleen. Sitten kaikki muutkin joutuvat kärsimään tästä, muutkin jäsenvaltiot. Tämä on valtavan suuri ansa, johon ihan uudelleen astumme aina silloin, kun pyritään varmistamaan se, että rakenne tai tukiraha oikein hyvä, hyväksi asianmukaisella tavalla. Tässä useinkin aina kun jäsenvaltiossa mennään asio- hakoteille, niin sitten mukautetaan sitä siten, että muutetaan direktiiviä annetaan uusia sääntöjä. Nyt on ollut oikea aika tutkia asioita, mutta nyt pitäisi mennä kuitenkin vielä pidemmälle niiden instrumenttien suhteen, joita on jo valmisteltu, ja avoimuusaloitteen kautta saataisiin toteutettua automaattisesti jo käytännössä monia asioita, joita te nyt suosittelette vasta. Honorable Gress. Vielen Dank. Ich wollte... Kiitoksia. Haluaisin mennä vielä siihen, että miksi ylipäätänsä tämä tutkimus tehtiin. Se sisältyy komission työasiakirjaan viime vuodelta, että tällainen selvitys tehdään ja siinä, esiin, näissä asioissa sitten nämä säännön, suuret saataisiin jotenkin kirjatuksi tai analysoiduksi. Meistä on erittäin tärkeää, missä ongelmat sitten piilevät kussakin jäsen, jäsenmaassa ja ylipäätään jäsenmaissa. Siksi meillä on tässä, tässä muutama esimerkki maa. Minusta tämä selvitys on ihan selkeästi oikeutettua koska me olemme eh, to- todenneet ja päässeet selville näistä eh, säännönvastaisuuksista. Minä, minusta tämä selvitys on hyvinkin hyödyllinen, mutta täytyy eh, todellakin nyt sitten tästä jatkaa eteenpäin. Tähän voi jäädä, kuten kollegat ovat todenneet, tässä täytyy todeta, että me tiedämme aivan liian vähän rakennerahojen täytäntöönpanosta ja siihen liitty, niihin liittyvistä olosuhteista. Siinä meillä on työtä seuraavaksi vuoksi. 2000-2006 oli e-, edellisen ohjelmakauden mitta, ja nyt me olemme sitten jo siirtäneet, siirtäneet seuraavaan. Meillä on tänä päivänä uusi, erilaisia ongelmia kuin tuohon aikaan, siksi minun mielestäni tämä lähtökohta on ihan oikea. Jos, jos jo, jo, jotakuta ei tämä miellytä, niin ehdotakot mitään parempaa, mutta minun mielestä tässä on kyllä selkeä, selkeästi hyötyä ajatellen sitten rahojen käytäntöönpanon valvontaa. Honorivare Olbricht. Ja sitten edustaja Olbricht. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin painottaa erästä seikkaa. Nyt eh, olemme jälleen kerran yhtä vaikeissa tilanteissa kuin pari kuukautta sitten. Uskon, että asioita täytyisi nyt selkeyttää, niin kuin Rova Gressle totesi. Mikäli me keskustelemme tehokkuudesta, niin tätä keskustelua on käyty hyvin pitkään ja hartaasti jo sitä, miten voidaan sen takaa tuon politiikan alan tehokkuutta parantaa esimerkiksi kohesiopolitiikan puolella. Ja on pyritty luomaan jonkinlaisia indikaattoreita, joiden avulla voitaisiin paremmin vertailla tilanteet eri maissa. Jokaisen hankkeen tai hankkeen tai projektin yhteydessä on luotu joukko indikaattoreita, joiden valossa sitten toteutumista arvioidaan. Se juuri sen vuoksi tästä on tullut niin vaikea. Tässä tutkimuksessa viitetään aluekehityksen, aluekehityspolitiikan vaikutusta BKTL ja täten tarkastellaan tehokkuutta. Mutta tehokkuutta voidaan tarkastella myöskin siinä valossa, kuinka paljon virheitä, epätarkkuutta ja sääntörikkomuksia suorastaan esiintyy. Herra Odi puhui aivan oikein, kun hän totesi, että meidän täytyy selkeyttää sitä, mistä ylipäänsä puhutaan. Halutaanko tässä nyt tehokkuutta parantaa suhteessa epätarkkuuksiin tai sääntörikkomuksiin? Ehkä nyt olen väärässä, mutta minun mielestäni tämä tutkimus keskittyy lähinnä tehokkuuteen sen suhteen, miten paljon joudutaan tekemään oike- oikaisuja tai kuinka paljon virheitä esiintyy, mutta tämä on vain yksi puolikolikkoa. Toinen osa keskustelua olisi tehokkuus seuraamusten osalta koska komission kanssa olemme keskustelleet tehokkuudesta ja saattaa olla, että asiat menevät hyvään suuntaan tai hoituvat hyvin, mutta hyvin paljon virheitä esiintyy saman aikaan. Asiat, sama asia voidaan mitata eri parametrien valossa. Joskus saattaa olla, että virheitä ei ole laisinkaan, mutta ohjelma tai hanke on täysin tehoton, eikä sillä ole mitään vaikutuksia. Joten tämän vuoksi Minun mielestäni meidän pitäisi pitää tätä vasta ensimmäisenä askeleena, mutta meidän täytyy selkeyttää, mistä ylipäänsä puhutaan, kun puhutaan tehokkuudesta. Taloustieteilijät, kansantaloustieteilijät ovat pitkänä puhuneet tehokkuudesta ja esittäneet erilaisia indikaattoreita, mutta me tässä nyt keskitymme vain petoksiin ja epätarkkuuksiin, mutta tämä on vain osakuvaa. No niin, nyt sitten vielä yksi esityslistan kohta, eli viimeinen kohta. Tutkimus, tutkimus jossa käsitellään Euroopan sosiaalirahaston täytäntöön Alankomaissa, Portugalissa ja Isossa Britanniassa. Puheenvuoro jälleen teillä. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Non vuole aggiungere altro, no? Okei. Okay. La ci aggiorniamo domani alle 9 tämä olikin tässä ja tapaamme taas huomisaamuna kello yhdeksän. Nyt facciamo la riunione dei coordinatori. Nyt sitten koordinaattoreiden kokous ja varsinainen valiokunnan kokous jatkuu huomisaamuna kello yhdeksän.